Hyvää huomenta, hyvät kollegat, sekä naiset että herrat. Tänään haluamme aloittaa aivan täsmällisesti, ja nythän tänne tulee koko ajan lisää. Meidän täytyy aloittaa täsmällisesti, koska se, joka on katsonut esityslistaamme, tietää, että meillä on täällä neljä komission jäsentä ja yksi pääsihteeri, ja meillä on siis näin monta vierasta, joilla on hyvin paljon sanottavaa, ja olen täysin vakuuttunut siitä, että myöskin monet jäsenet, joita tänne nyt vielä sitten tulee sankoin joukoin, varmasti haluavat esittää paljon kysymyksiä. Joten meidän täytyy nyt todellakin toimia kurinalaisesti tämän aikamme kanssa. Te olette kaikki saaneet esityslistanne. Lähden siitä, että me voimme toimia niin kuin esityslistalla on esitetty. Lähden myöskin sitä, että kukaan ei halua siihen nyt puuttua millään tapaa. Joten myöskin mitä pöytäkirjoihin tulee, teemme niin kuin olemme tähänkin asti aina tehneet. Jos kenelläkään ei ole mitään sanottavaa kokouksen loppuun mennessä tähän pöytäkirjaan nähden, niin sitten se on hyväksytty. Tämä oli siis ensimmäinen asia, jonka halusin sanoa. Sitten toinen meidän kokouksemme, sekä tämän aamupäivän että myöskin iltapäiväinen kokous, menee nettiin, webstreamiin. Ja kaikki kollegat varmastikin tietänevät näin sitten, että he ovat nyt sitten koko Euroopassa kuultavissa ja nähtävissä, ehkäpä jopa Euroopan rajojen ulkopuolella. Mikäli kohta, kun päivä on hiukan tästä edennyt, ja kaikki kollegat ovat tänne parlamenttiin saapuneet, niin sitten mahdollisesti yksi tai toinen, joka ei välttämättä ole kollega, mutta on kuitenkin kiinnostunut tämän valiokunnan työstä, niin mikäli tämä nyt täyttyy ja meillä ei enää ole yhtään istumapaikkoja jäljellä, niin jokainen, joka siis kysyy teiltä, niin hyvää huomenta, joka kysyy teiltä että ASP3 G2 salissa meillä on tällainen kuuntelu, se on siis kuuntelusali. Ja sitten ASP1 G2 on iltapäivällä kuuntelusalina. Voin vielä toistaa tämän. Eli nyt siis ASP3 G2 on se kuuntelusali. Esityslista on selvä. Tarkoituksenamme on täällä kolmen miespuolisen komission jäsenen, yhden naispuolisen komission jäsenen kanssa käydä keskustelua, koska meidän täytyy olla kurinalaisia. Totean jo nyt tässä vaiheessa, miten tämä toimii. Emme voi tästä nyt keskustella, vaan meidän täytyy nyt pitää kiinni tästä suunnitelmasta. Eli viisi minuuttia esittelijän johdantoa, sitten 10 minuuttia statementia ja jos nyt tässä totean 10 minuuttia, niin sitten todellakin tarkoitan 10 minuuttia, siis 10 minuuttia komission jäsenelle. Ja tämän jälkeen sitten 35 minuuttia ensimmäiset ryhmän puheenvuorot ja sitten katsomme riippuen siitä, että kuinka paljon puhujia vielä luettelossa on, niin täytyy katsoa, että kuinka monta voimme vielä ottaa mutta heillä tietysti on kaikilla vielä vähemmän aikaa kuin ryhmän puheenvuoroilla. Ja sitten tämän jälkeen komission jäsen saa vielä lopuksi noin 5-10 minuuttia aikaa vastatakseen kysymyksiin tai mahdollisesti vielä sanoakseen jotakin. No selvää on myös, ja kaikki komission jäsenetkin ovat meille luvanneet, että mikäli joitakin kysymyksiä esitetään, jotka menevät tämän ulkopuolelle ja joita ei nyt sitten voida vastata, joihin ei voida vastata tässä kokouksessa, niin näihin sitten annetaan kirjallinen vastaus. Tämä nyt tämän kokouksen kulusta tänään. Seuraava kokous, joka on tarkoitus pitää 10. päivä helmikuuta niin voin siihen liittyen sanoa, että sekä komission jäsen Haan että herra Andros ovat vahvistaneet saapumisensa kyseiseen kokoukseen. Tämä kovasti meitä ilahduttaa. Meillä on sitten puoli päivää aikaa käydä keskustelua näiden kyseisten komission jäsenten kanssa. Seuraava ilmoitus te olette löytäneet sieltä pöydiltänne, tai ehkä tulette tämän vielä saamaan, en täysin varma ole tästä. Puheenjohtaja, siis puhe, valiokuntien puheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja eh, Klaus-Hainer Leene pyysi meitä osallistumaan päätöslauselmaan liittyen eh, kevään huippukokoukseen – me kävimme keskustelua tästä ja koordinaattorit vielä lähettivät luonnoksen sitten ryhmiin ja, ryhm- ja kaikki se otettiin mukaan se, mitä ryhmätkin toivoivat. Ja nyt sen jälkeen, kun ryhmät ovat asian hyväksyneet, niin tämä meidän paperimme on lähetetty Klaus Haina Leenelle. Ja viimeistään tänään iltapäivällä te löydätte tämän pöydiltänne. Halusin vielä toistaa sen, mitä totesin koordinaattorienkin parissa, että nyt missään tapauksessa ei ole niin, että se, mitä me olemme tässä muotoilleet tekstiksi, on sitten tuossa päätöslauselmassa täysin mukana. Se, minkä me kirjoitimme, on kannanotto valiokuntien puheenjohtajien konferenssiin ja tämä kyseinen kokous sitten ottaa tämän mukaan, koska kaikista valiokunnista tulee tällainen kanta. Se siis sisällytetään tähän, sitä muokataan ja tämä muokattu versio sitten lähetetään puheenjohtajakokoukselle, joten ryhmien puheenjohtajat muotoilevat tästä kyseisestä tekstistä päätöslauselman. Älkää nyt sitten olko pettyneitä, myöskään ne, jotka ovat ryhmissä työstäneet tätä, mikäli meidän kaikki kantamme eivät sieltä löydykään sitä kyseistä päätöslauselmasta. Meidän puoleltamme on myöskin lähetetty kirje Euroopan unionin kaikkiin kansallisiin parlamentteihin. Me olemme myöskin saaneet joitakin vastauksia kansallisista parlamenteista – Tosin nämä vastaukset olivat osittain myöskin äidinkielellä kirjoitettuja. Se on tietysti heidän oikeutensa, mutta meillä täytyy nyt sitten olla aikaa kääntää kaikki, jotta kaikki kykenemme sitten lukemaan nämä kyseiset kannat. Esimerkiksi Tanskan, se oli tanskaksi. Meidän täytyy nyt sitten ensin käännättää tämä, sehän on täysin selvää. Mutta lähden siitä, että viikon loppupuolella meillä sitten tulee olemaan tällainen nippu kaikkia näitä kannanottoja ja joka kerta kun tällainen uusi sitten tulee tähän joukkoon, niin sitten saatte uuden version kyseisestä niteestä. Tässä siis nämä kansalliset parlamentit, mutta myös kaikki kaikilta valiokunnilta pyydettiin valiokuntien puheenjohtajakokouksessa minä totesin kaikille puheenjohtajille, että jos te haluatte vaikuttaa SURE-valiokunnan työhön, niin tehkää se joko kirjeen muodossa tai hyvin virallisen lausunnon muodossa. Tällaisia on jo esimerkiksi liikennevaliokunnalta on sellainen tullut, myöskin kehitysvaliokunta on jo äänestänyt lausunnostaan. Se äänesti niin varhaisessa vaiheessa, että meillä nyt on jo tämän lausunnon konsolidoitu lopullinen versio. Teollisuus- ja tutkimusvaliokunta on äänestänyt, mutta kieliversiot eivät ole vielä lopullisia. Tästä huolimatta me jaamme tämän ei lopullisen version. Ja sitten kun haluamme tutkimusta vastaavan komission jäsenen kanssa keskustella, niin on hyvä asia, että meillä on tämä ITREn lausunto silloin käytettävissä. No sitten aluevaliokunta ja ympäristövaliokunta äänestivät viime viikolla, tiistaina ja torstaina. Meillä ei vielä ole näitä kyseisiä lausunto, lausuntoja käytettävissämme, mutta ne tulevat. Ja sitten myöskin kulttuurivaliokunta on ilmoittanut ja myöskin äh, maatalousvaliokunta ovat ilmoittaneet, että heiltä tulee tällainen virallinen lausunto. Odotamme nyt sitten vielä, kunnes saamme äänestettyyn, äänestettyyn ja kielellisesti oikean version. Tässä olivat siis ilmoitukset. Ja nyt ainakin minun kelloni on jo varttia yli yhdeksän. Älkää katsoko tuota kelloa se ei kyllä ole oikeassa. Eikä tuokaan, ei tuo eikä tuo tuossa vasemmalla. Nyt meillä on kaksi kelloa, kumpikaan niistä ei ole oikeassa, joten katsokaa mieluummin omia kellojanne. Näin minäkin teen. Nyt me olemme esityslistan kohdassa neljä. Missäs tämä kohta nyt onkaan? Niin siis neljä. Siinähän me olemme ja haluankin nyt sitten tähän kohtaan liittyen toivottaa sydämellisesti tervetulleeksi komission jäsenen. Tervetuloa tänne meille, komission jäsen Öttinger. Me olemme iloisia siitä, että teillä oli aikaa tulla tähän valiokuntaan. Ei tämä aina niin helppoa ole, että kalenterit saadaan mätsäämään, mutta totta kai me olemme iloisia Ja me nyt sitten toimimme niin kuin tuossa aikaisemmin ilmoitin. Me kuulemme ensin viiden minuutin johdannon esittelijältämme. Ja sitten te puhutte kymmenen minuutin ajan. Ja tämän jälkeen sitten valiokunnan jäsenet saavat puheenvuoron. Salvador, ole hyvä. Gracias, presidenta. Bienvenido. Kiitos, puheenjohtaja. Ja tervetuloa komission jäsenelle ja kollegoille. Tämä päivä on hyvin erityinen päivä valiokunnassamme. Läsnä on komission jäseniä hyvin tärkeiltä aloilta tulevat rahoitusnäkymät ovat tulossa. Täällä on edustajia energian, tutkimuksen ja liikenteen alalta ja myöskin ulkosuhdehallinto on tärkeä asia ja tiedämme, että on hyvin hankala saada riittävää rahoitusta aikaiseksi ulkoisten palvelujen edistämiseen, mutta joka tapauksessa energiasta vastaava komission jäsen hänen suhteensa me tiedämme, että hänen täytyy antaa paljonkin sitoumuksia ja niille täytyy löytää rahoitusta tulevista rahoituskehyksistä. Eli minua kiinnostaisi kuulla komission jäsenen suunnitelmat ja ajatukset siitä, miten nämä käynnissä olevat neuvottelut komission ja parlamentin välillä tulevat menemään, mitä tulee tämän talousarvion jakamiseen eri osa-alueille tulevissa rahoituskehyksissä aivan erityisesti energiapolitiikka Lissabonin sopimuksen puitteissa kiinnostaa meitä, koska nyt meillä on uusi oikeusperusta, joka antaa uusia tavoitteita energiapolitiikalle. Nämä tavoitteet ovat todella kunnianhimoisia. Ja tietenkin me tarvitsemme lisää myöskin sitoumuksia menojen suhteen Tämänhetkisissä rahoitusnäkymissä nämä maksusitoumukset eivät ole niin korkealla tasolla kuin niiden tulisi olla. Toisin sanoen suurevaliokunta on pyrkinyt siihen, että me keskittyisimme eurooppalaiseen lisäarvoon. Me olemme sitä mieltä, että energia-alalla keskittyminen infrastruktuureihin – on se oikea lähestymistapa. Nämä asiat täytyy hoitaa eurooppalaisella tasolla, koska sillä tavalla me saavutamme tavoitteemme tehokkaammin mitä talousarvioon tulee, eurooppalaista talousarviota tarvitaan, jotta kaikki nämä aloitteet saavuttavat kaikki 27 jäsenmaata ja jotta niillä sitten korvataan 27 yksittäistä energiastrategiaa. Tämä on ensimmäinen kohta, jonka haluaisin ottaa esille komission jäsenen kanssa. Me tarvitsemme uusia voimavaroja myöskin talousarvioon tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa tähän tarvitaan enemmän rahaa kuin aikaisemmin. Me voimme tarkastella tätä kahdesta eri näkövinkkelistä. Ensinnäkin meidän täytyy tuoda energia eurooppalaisen politiikan keskiöön, valtavirtaistaa se. Meidän täytyy asettaa myöskin aivan erityisiä tavoitteita energia-asioissa. Tavoitteille täytyy myöskin sitten löytää tukea asianomaisista budjettikohdista. Esimerkiksi käytettäisiin intra- tai ekstrabudjettikohtia. budjettikohtia Tämä on yksi kohta, johon meidän täytyy puuttua. Eli nämä ovat sellaisia asioita, joita, joista me haluaisimme keskustella. Mikä teidän mielestänne on tärkeää, mitä tulee näihin talousarvion tarjoamiin voimavaroihin tulevina vuosina? Oletteko sitä mieltä, että tulee olemaan mahdollista jakaa investointeja energia-alalle näiden eri budjettikohtien kautta, sellaisten budjettikohtien kautta, jotka liittyvät energiaan. Ja mitä tähän kulujen tarkistukseen tulee, niin sanottiin, että triljoona euroa tullaan budjetoimaan vuoteen 2020 mennessä ja että tällä katettaisiin energiatehokkuus, infrastruktuuri ja kaikki muut energiaan liittyvät kohdat. Euroopan unionin komissio toivoo, että nämä voimavarat äh, saataisiin osittain yksityisiltä sektorilta, mutta komissio on jo sanonut, että tätä täytyy sitten täydentää julkiselta sektorilta tulevilta tulevista varoista. Tämä triljoona euroa on valtava summa ja haluaisin tietää, mitä teidän mielestänne tähän Euroopan unionin talousarvioon tulisi ottaa mukaan? Oletteko sitä mieltä, että jonkinlainen erityinen energiarahasto tulisi perustaa? Tämä olisi tavallaan ylimääräinen EU-talousarvio, joka, jota ei katettaisi tämänhetkisillä varoilla, vaan tulisi löytää uusia hallitusten välisiä varoja ja keinoja. Jos me tarkastelemme tämänhetkisiä rahoitusnäkymiä, koskien TEN-verkostoja energia-alalla. Sieltä löytyy noin 25 miljoonaa euroa. Oletteko sitä mieltä, että tämä on riittävä summa, jotta me voimme täyttää saavuttaa tavoitteemme esimerkiksi yhteensopivuuden suhteen, joka on asetettu tavoitteeksi Euroopan unionissa ja jossa on puutteita jäsenvaltioissa, vai tarvittaisiinko tulevissa rahoitusnäkymissä sitten lisävaroja näihin asioihin. Myöskin energiatehokkuudessa meillä on tiettyjä epäilyksiä tiettyjen tutkimusten mukaan, mukaan lukien parlamentin ja komission omat tutkimukset näiden tutkimusten mukaan tulee olemaan hyvin hankalaa nostaa energiatehokkuutta yli 20 prosentin. Oletteko sitä mieltä, että oikeusperustaa tulisi ehkä muuttaa, jotta tähän päästäisiin, vai tarvitaanko lisää määrärahoja? Vai olisiko riittävää, jos asetettaisiin jäsenvaltioille pakolliset kiintiöt energiatehokkuuden alalla, jotka sitten jäsenvaltioiden tulisi saavuttaa. Kollegamme ITRE-valiokunnasta on sanonut, että älyenergian ohjelmat, niiden tulisi olla osa tätä viidettä puiteohjelmaa. Oletteko samaa mieltä vai tulisiko se muuttaa siten, että se saisi oman rakenteen, siis tässä viittaan lähinnä tähän vesiohjelmaan. Kaikki nämä asiat ovat täysin olennaisia meidän keskustelumme kannalta. Kiitoksia oikein paljon. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Öttingen. Frau Vorsitzende. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisa esittelijä ja hyvät naiset ja herrat, parlamentin jäsenet. Kiitän hyvin paljon siitä, että näin varhaisessa vaiheessa sain mahdollisuuden puhua teidän kanssanne seuraavan budjettikauden painopistealueista. Ja kiitän myöskin näistä hyvin selkeästi jäsennellyistä kysymyksistä, joita esittelijä on meille valmistellut Tämä keskustelu on nyt minun mielestäni ensimmäinen keskustelu. Komissio itse on vielä luonnoksensa valmisteluvaiheessa ja tiedän, että monet syvennetyt keskustelut meidän ja teidän välillämme tulevat onnistumaan seuraavien kuukausien aikana. Me rakennamme tässä hyvin pitkäaikaisille budjettirakenteille. Eli siis äh, puhumme nyt sellaisista ohjelmista, jotka ovat meille tuttuja, joita me arvioimme ja joista sitten katsomme, että miten niitä jatketaan, jos jatketaan toisekseen. Me pohjaamme tässä niille erityisohjelmille, jotka ovat äh, suhdanneohjelmia liittyen kriisinhallintaan, ja tässä komissio on antanut parlamentille tietyt välineet. Meidän täytyy tarkastella, että loppuvatko nämä kolman, kolmen vuoden jälkeen vai onko niitä tarkoitus jatkaa seuraavien kausien aikana. No sitten kolmanneksi me myöskin pohjaamme uudelle artiklalle 141, joka liittyy energiapolitiikan europalais eurooppalaistamiseen. Ja näin me sitten myöskin haemme vahvempia painopistealueita budjettiin nimenomaan energia-alalla. Neljänneksi me pohjaamme viime vuosina meille annetuille tavoitteille, kuten esimerkiksi tämä 20 äh, prosentin parempi energiatehokkuus ja 20 prosenttia uusiutuvia energiamuotoja ja tämä myöskin on tarkoitus ottaa budjettiin mukaan. Nämä ovat ne neljä rakennetta, joissa kaikki ohjelmat, jotka meidän on tarkoitus ottaa, tai joita me ehdotamme, ne on tarkoitus ottaa mukaan. No sitten myöskin voidaan esittää kysymystä, mitä on klassinen budjettirahoitus ja missä sitten esimerkiksi obligaatiot ja tietyt projektit, jotka edistävät kasvua – ja jotka vahvistavat kilpailukykyä. No nämähän kuuluvat tietysti energiapolitiikkaan, koska tämä liittyy myöskin talouspolitiikkaan, Euroopan unionin kilpailukykyyn ja kasvuun ja myöskin kestävään kehitykseen ja ympäristön suojeluun. Tähän strategiaan liittyen, siis Energia 2020 strategiaan liittyen, jota esitettiin marraskuussa, niin me olemme identifioineet viisi painopistealueita, joissa on hyvin selkeä eurooppalainen lisäarvo. Tämä tarkoittaa siitä, sitä, että sellaiset osa-alueet, joissa yksi euro, jota investoidaan eurooppalaisuuteen, tuo enemmän kuin 27 erillistä investointia jäsenvaltioissa. No, tähän kuuluu tietysti ensinnäkin energiatehokkuus. Euroopan neuvosto perjantaina tulee ottamaan tämän asian esille ja huomaamaan, että jos ei tässä ryhdytä toimiin, niin Euroopan unioni tulee kaikissa jäsenvaltioissa, mm, joissakin enemmän toisessa vähemmän, ja, tai siis se ei saavuta tätä energiansäästöä, joka on otettu esille. Me haluamme ensi vuonna esittää myöskin toimintaohjelman energiansäästöön liittyen, ja nythän kysymys onkin siitä, että missä eurooppalaisia varoja äh, tarvitaan, missä ne ovat tärkeitä. Tässä on yksi esimerkki, rakennukset. yksityiset rakennukset, mutta myöskin julkiset rakennukset kuuluvat tähän. Jäsenvaltioissa meillä on hyvin erilaisia kokemuksia rakennusten saneeraamisesta ja, ja minä nyt tässä ajattelen sitä, että meidän kohesio- ja aluekehitysrahastojen nämä rakenneohjelmat tulisi hyvin paljon vahvemmin ottaa mukaan myöskin energiatehokkuuskysymyksissä ja rakennusten saneeraamisessa. Ja näin ollen voitaisiin sitten käyttää näitä sekä yksityisten että julkisten rakennusten saneerauksessa. Tämän pitäisi olla myöskin painopiste koheesiorahastossa. Tämä ei tarkoita sitä, että tarvitaan enemmän rahaa, vaan prioriteetteja täytyy siirtää kohti energiatehokkuutta. Klassinen esimerkki ja myöskin kollega Haanin kanssa olen tästä keskustellut. Toiseksi kysymys on siitä, että vihdoinkin myöskin sisämarkkinoilla pitäisi saada aikaisesti integroidut energiamarkkinat. Tässähän on esimerkiksi uudistuvat energiamuodot, solidaarisuus jäsenvaltioiden välillä, toimitusvarmuus, energiatehokkuus, kilpailu ottaa huomioon. Ilman tätä infrastruktuuria tämä ei ole mahdollista. Ja tästä syystä me haluamme nyt myöskin ryhtyä toimiin, jotta saamme aikaiseksi integroidun eurooppalaisen energiaverkoston sekä sähkölle että kaasulle. No totta kai tässähän täytyy kuluttaja ottaa huomioon. Tämä täytyy markkinataloudellisesti olla maksettavissa, mutta on olemassa tiettyjä osa-alueita infrastruktuurissa, jotka eivät ole tällaisen mallin mukaisia. Ja nämä esimerkiksi aiheuttaisivat liian suuret kulut kuluttajalle. Kyse on eri markkinoiden yhdistämisestä, koska ne eivät eristä, eristäytyneinä yksiköinä toimi yhdessä. Esimerkiksi Baltian maissa tilanne on tällainen. Ja jos me nyt haluamme tämän saavuttaa, niin solidaarisuus eurooppalaisessa budjetissa on tärkeää. Erilaiset konnektorit ja energiaterminaalit ja myöskin suhdanneohjelma olemme saaneet 4 miljardia, 2,4 infrastruktuurille, 60 hanketta. Me olemme saaneet hyviä kokemuksia näistä ja haluaisin myöskin rakentaa näille hyvin pitkäaikaisen ohjelman kautta. Ja näin ollen saataisiin myöskin seur- infrastruktuurit seuraaville vuosille, myöskin kaasulle ja sähkölle. Puhun nyt tästä asiasta, mutta komissio ei ole vielä tehnyt päätöstä. Eli tämä ala, jossa investoitaisiin infrastruktuuriin, ja tämähän myöskin toisi tuottoa, niin voisin kuvitella sen tällaisena rahoitusesimerkkinä lainoille. Eli siis klassisen budjetin ulkopuolella, jotta voitaisiin rahoittaa esimerkiksi e, investointipankin ja muiden pankkien kautta jäsenvaltioissa, koska tässä myöskin yksityiset rahoittajat voisivat voittaa, kun he investoisivat näihin lainoihin. No sitten meidän johtoroolimme tutkimuksessa ja kehityksessä on sellainen, että meidän tulisi siitä todellakin pitää kiinni. SET-suunnitelma, eli strateginen energiateknologiaohjelma, on tässä oikea lähestymistapa, me haluamme sitä jatkaa. Ja meidän pitääkin sitten keskustella siitä kysymyksestä, että missä EU on vain yhteisrahoittaja, eli tällaisessa vähemmistöasemassa, ja missä kohtaa sitten myöskin voitaisiin rahoittaa enemmän. No, ITER on tietysti hyvin kiistanalainen projekti, minä tiedän sen, meidän täytyy myöskin voida osoittaa ITERin kohdalla, että onko Eurooppa tällaisten maailmanlaajuisten suurien projektien kohdalla sellainen, että suuret kumppanit, kuten esimerkiksi Kiina, mm, sen huomaavat. Tästä syystä meidän pitäisi tehdä pitkäaikaiset sitoumukset sen suhteen, että miten arvokas ITER on eikä sen pitäisi olla missään kilpailuasemassa muihin tutkimusohjelmiin, vaan näillä pitäisi olla samanaikaisesti oma paikkansa budjetissa. Ei niin, että ITER vastaan muu energiatutkimuskenttä, vaan että nämä molemmat olisivat mukana jäsenvaltioiden ja parlamentin työssä. Sitten meidän täytyy myöskin katsoa, että energiatutkimuksen kohdalla meillä on tietyt alueet, joita jäsenvaltiot eivät yksinään voi hoitaa. Eurooppalainen lisäarvo on tästä syystä hyvinkin pakottava asia. No esimerkiksi ydinteknologia on tässä tärkeä. Ja me olemme jo hyvällä tiellä, poistamme vanhoja ydinvoimaloita ja autamme myöskin jäsenvaltioita – mutta nämähän jatkuvat sitten myöskin seuraavalla rahoituskaudella. No sitten viimeinen asa, energia ja ulkosuhteet. Me olemme täysin vakuuttuneita siitä, että suhteet kolmansiin valtioihin, kuten esimerkiksi Turkkiin, Länsi-Balkaniin, Ukrainaan, Valko-Venäjään ja Venäjään, Kaspianmeren alueen, alueeseen – Yhteisten hankkeiden avulla näitä suhteita pitäisi seuraavien vuosien aikana syventää. Meillä on olemassa Agenda EU27 ja muuta. Myöskin tähän liittyen on useita hankkeita, jossa yhteisrahoitus tulisi nähdä eurooppalaisella tasolla koska esimerkiksi jäsenvaltio, joka on rajalla, kolmannen valtion rajalla, ei pysty yksin maksamaan sitä, että miten nämä interkonnektorit tai muut toimivat ja saavat aikaan eurooppalaista lisäarvoa. Me emme ole täydellisiä, mutta minun pääosastossani ja kollegoiden suhteen me haluamme jatkaa työtämme esittelyiden kanssa. Ja tämä olisi myöskin hyvä asia, kun ajatellaan budjettipohdintoja. Kiitoksia komission jäsen. Nyt sitten seuraavaksi ryhmien puheenvuorot. Gunnar Högmark, on EPPn puolesta puhuva. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia komissaarille tämän strategian esittelystä, joka koski siis pitkän tähtäyksen budjettia. Haluaisin jatkaa siitä, mitä esittelijämme sanoi. Muotoilisin tämän kahdella sanalla. Ja haluaisin, että komissaari kehittelisi tätä aihetta strategisesti. Minimi ja maksimi miten käytetään minimiä pienintä määrää, jotta saataisiin maksimivaikutus, koska kun puhumme näistä uusista tavoitteista tai infrastruktuurista, meidän täytyy pohtia sitä, kuinka voimme minimoida, jotta saamme maksimituloksen. Esimerkkejä. Kun ajatellaan uusia tavoitteita, kunnianhimoisia sellaisia, niin olisi kiintoisaa kuulla näkemyksenne siitä, mitä olette mieltä uuden perussopimuksen oikeudellisista seuraamuksista ja tästä energiamarkkinapaketista, josta vuosi sitten tehtiin päätös. Sehän liittyy rajat ylittäviin yhteyksiin ja niin edespäin. Kun puhumme uusista kunnianhimoisista tavoitteista, niin haluaisin teidän sanovan muutaman sanan vanhoista tavoitteista. Koska mehän tapaamme puhua vain uusista kunnianhimoisista tavoitteista, mutta ehkä, ehkä vanhat tavoitteet eivät ole enää niin tärkeitä. En tiedä, uskallatteko sanoa sanaakaan tästä ilman, että teillä on lakimies vieressänne. Mutta mielestäni on tärkeää, että uskallamme puhua paitsi uusista tehtävistä ja kunnianhimoisista tavoitteista, joita meidän täytyy asettaa itsellemme, myös siitä, kuinka voimme pikkuhiljaa hankkiutua eroon niistä, jotka ehkä kerran olivat tärkeitä, mutta eivät enää ole. Koska meidän täytyy pohtia, miten minimi resursseilla saavutamme maksimaalisen vaikutuksen. Eli kun puhumme uusista kunnianhimoisista tavoitteista, niin kuinka rohkeasti uskallamme hankkiutua eroon vanhoista? Toiseksi infrastruktuurithan ovat tulossa nyt uuteen vaiheeseen uuden energiamarkkinalainsäädännön myötä. Tämähän on erittäin tärkeä asia. Meidän täytyy varmistaa se, että saamme paremman eurooppalaisen verkon ja rajat ylittävät yhteydet. Miten voitte varmistaa sen, että emme korvaa kansallista rahoitusta, jota muuten voitaisiin käyttää, tai kaupallista rahoitusta, koska tässäkin täytyy saada aikaan tasapaino. Jos haluamme pitää huolen siitä, että eurooppalaista rahaa otetaan lisäksi, niin täytyy pitää huoli myös siitä, että rajoitetaan hiukan sitä, miten tätä rahaa käytetään, koska muuten on sellainen riski, että korvaamme yksityiset ja paikall- kaupalliset investoinnit, eli tässäkin tulee kuvaan tämä minimi-maksimi kysymys. Sitten energiatehokkuusunioni. Puhuitte siitä, mainitsitte energiatehokkuuden rakennuksissa. Kaikkein luontevintahan on tietysti se, että rakennuksetkin ovat osa uudistamista. Yksityisellä rahalla renovoidaan raho, taloja. Miten voitte varmistaa sen, että kun me käytämme rahaa niin käytämme sen tavalla, joka on omiaan tuomaan lisäarvoa eikä korvaamaan muita investointeja. Ja puheenjohtajat, tämähän on aivan erityinen alue, kun me puhumme energiasta, koska tämä perustuu normaaliin kaupalliseen menettelyyn, jolle on jo olemassa rakenteet. Eli Pahimmassa tapauksessa me korvaamme tämän rahan, mutta jos me olemme tehokkaita, niin me eh, kannamme kortemme kekoon eh, muussa toiminnassa. Sitten tämä matala hiiliteknologia, sama juttu. Miten aiotte pitää huolen siitä, että voimme rahoittaa tutkimusta ja kehitystä tällä alueella? Sen rahan puitteissa, jota meillä on, ja mil, mitä me priorisoimme vähemmän ja mitä enemmän. Joten kaiken kaikkiaan, hyvä komissaari, mitkä tulevat olemaan vähäisemmät painopisteet, jotta voimme saavuttaa tärkeämpiä painopisteitä? Miten rajaamme varainkäyttöä niin, että emme korvaa kansallista ja yksityistä rahoitusta? Ja, vielen dank. Ähm, niin, kiitoksia paljon Gunnar. Ivailo Kalfin seuraavaksi. Thank you very much, uh, Madam Chair. Thank you. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission ja sen kiitokset tästä hyvin kattavasta johdantopuheenvuorosta. Ryhmäni puolesta haluaisin sanoa, että me tuemme eh, hyvin pitkälti tätä seuraavan kymmenen vuoden ohjelmaa, josta tässä tällä viikolla keskustellaan neuvostossa. Viisi vuotta sitten sitten sosiaalidemokraattien ryhmä sanoi, että meillä on kaksi haastetta. Ensinnäkin riippuvaisuus fossiilista polttoaineista ja toiseksi tämä alati kasvava hiilidioksidin määrä. Tuolloin me ehdotimme koko joukkoa ratkaisuja. Olen iloinen siitä, että monet suurin osa niistä itse asiassa on otettu käyttöön. Mutta mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että meidän pitää suunnata katseemme kauemmas kuin vuoteen 2020, kun tarkastelemme niitä asioita, joista strategiassa puhutaan niin täytyisi tapahtua todellinen muutos energiainfrastruktuurissa, mitä tulee energian kuljettamiseen ja tämän energian siirtämiseen. Jos me suuntaamme katseemme vuoden 2020 jälkeiseen aikaan, no meidän täytyy tarkastella, mitä me haluamme saavuttaa vuoteen 2020 mennessä, mutta meidän täytyy tarkastella näitä rakenteita pidemmälläkin aikavälillä. Esimerkiksi uusiutuvien energiavarojen tavoitteet. Tämä 20 prosentin tavoite, siihen ehkä päästäisiin suht helpostikin vuoteen 2020 mennessä, eli kunnianhimon tasoa tulisi nostaa. Tieteellisten tutkimusten mukaan me voisimme vuoteen 2050 mennessä saavuttaa yli 90 prosentin tason, eli me olisimme Euroopassa täysin riippumattomia. Mitä energiatehokkuuteen tulee, no me emme ole riittävän kunnianhimoisia. Me olemme olemme tavoitteistamme jo jäljessä. Ja jos me emme löydä keinoja parantaa tätä energiatehokkuutta, niin pahoin pelkään, että tulokset eivät ole tyydyttäviä vuonna 2020. Ja sitten tämä on jälleen kerran sektori, jolla me voisimme asettaa sitovia tavoitteita. Me voisimme asettaa tavoitteeksi 40 prosenttia en puhu yhteisistä energiamarkkinoista, vaikkakin kuten te sanoitte, sinnekin investointeja tarvitaan ja infrastruktuuria. Yhteinen energiapolitiikka ponnistelut, jotta me modernisoisimme tämän eurooppalaisen energiaverkoston, älyverkostot ja niin edelleen. Niistä en puhu, mutta haluaisin mainita yhden asian, josta tässä strategiassa ei puhuta, eli energiasäästöjen niihin pääseminen ja energiaköyhyys noin 50-120 miljoonaa ihmistä Euroopassa, joka päivä taistelee energiaköyhyyteen liittyvien asioiden kanssa. Eh, heillä ei ole riittävästi energiaa käytössään. Sitten kysymykseni. Nämä liittyvät vuoteen 2020 ja sen jälkeiseen aikaan eh, pahoin pelkään ja kolleganikin tästä puhui, pahoin pelkään, että tässä on hieman liikaa prioriteetteja ja niiden kanssa lähdetään liikkeelle samalta tasolta. Eh, liian vähän puhutaan rahoituksesta. Juuri sanoitte, ja strategiassakin tämä mainitaan, eli olisi eh, triljoonan eh, investoinnit, joita tarvittaisiin vuoteen 2020 mennessä, mutta en kuullut selkeää vastausta kollegani esittelijän kysymykseen siitä, mikä olisi teidän arvionne näistä julkisista varoista, jotka ovat osa tätä pakettia. Minun mielestäni julkiset varat, eh, niiden ei tulisi sitten viedä tilaa näiltä yksityisiltä investoinneilta, mutta meidän tulisi puhua myöskin rahoituskehyksistä vuoden 2020 jälkeen ja mikä rooli Euroopan unionilla tässä on. Toiseksi, jos me haluamme saavuttaa nämä tavoitteet, niin miten julkiset varat sitten jaetaan eurooppalaisen ja kansallisten talousarvioiden välillä? Monessakin äh, tapauksessa puhutaan etupainotteisesta operaatiosta ja tämä tarkoittaa sitä, että äh, on investointeja, jotka ovat kaupallisesti elinkelpoisia, mutta ne tulisi tehdä nyt, jotta tavoitteisiin päästäisiin. Ja haluaisin kuulla enemmän kommentteja myöskin näistä innovoivista rahoitusvälineistä. Mainitsit projektit, no ehkä tämä on hyvä tapa, mutta meillä on ETS-järjestelmästä hyviä kokemuksia ja onko teillä mielessänne muita innovoivia keinoja? Esimerkiksi hiilidioksidivero on yksi sellainen, jota on ehdotettu. Oletteko pohtineet sitä, että että energiainvestoinnit laitettaisiin erilliseen budjettikohtaan. No, esittelijä puhui erillisestä rahastosta, mutta ehkä talousarviossa voitaisiin luoda erillinen budjettikohta, joka omistettaisiin energia-asioille koska niin olen pääsemässä puheenvuoron loppuun se, että käytettäisiin rakennerahastoja, niin se tarkoittaisi sitä, että se raha olisi sitten pois muilta prioriteeteilta näillä samoilla alueilla. Niin, minä tiedän. Meillä Saksassa sanotaan, että jos on hyvät aikeet, niin sitten tulee liika puhetta, mutta meidän täytyy todellakin olla kurinalaisia, koska muuten meillä ei ole mahdollisuutta enää kuulla komission jäsen Öttinger ja hänen vastauksiaan, jos kaikki nyt puhuvat näin pitkään. Ja nyt sitten myöskin kello pistetään käyntiin, jotta kaikki näkevät, milloin viisi minuuttia on päättynyt. Aleksander, minä tiedän, että sinun kohdallasi varsinkin tämä viisi minuuttia niin on tarkka ikävä kyllä, kun tässä nyt on kolmantena, niin se nyt sitten se henkilö joutuu tässä ongelmiin. Mutta nyt Aleksander, kiitoksia. Älä, älä huolehdi, kyllä me olemme tottuneet tähän liberalismiin. Mutta kuitenkin minä haluan tässä puhua lyhyesti, koska varmasti monet kollegat haluavat myöskin esittää kysymyksiä ja edelliset puhujat esittivät hyvin kattavat kysymykset. Haluan pyytää anteeksi komission jäseneltä sitä, että en voi kuulla hänen vastauksen, koska joudun lähtemään toiseen valiokuntaan, mutta koska esitän tämän kysymyksen myöskin ryhmän nimissä, niin myöskin muut kollegat sitten varmasti kertovat tämän vastauksen minulle. No olette oikeassa siitä, että Eurooppa on, on riippuvainen esimerkiksi muista maista energian tuonnissa, kaasun tuonnissa, esimerkiksi Venäjästä. Ja Euroopan komissio on tietysti yrittänyt esittää ehdotuksia siitä, että miten me saisimme aikaan energiariippumattomuutta ja tehokkuutta myöskin ajatellen vuotta 2020 te mainitsitte, että nämä energia- ja ilmastotavoitteet ovat sellaisia, että EUn täytyy niihin ottaa enemmän kantaa ja toimia niiden eteen, varsinkin kun kyse on yhteisestä eurooppalaista energiaverkostosta. No nyt sitten teitä on tässä siterattu ja varsinkin kun ajatellaan näitä budjettikehityskulkuja, niin vuoteen 2020 mennessä EU tarvitsisi yhden biljoonan euroa. Tämä on tietysti hyvin paljon enemmän kuin mitä nämä rahoituspuitteet antavat mahdollistaa. Ja varsinkin, jos tämä nyt sitten päättyisi vuoteen 2020, niin miten tämä yksi biljoona, mistä se saadaan? Vaikka kyse olisi projektilainoista, totta kai varmasti löysät, löydätte joitakin tällaisia rahoituslähteitä, mutta totta kai ne täytyy sitten myöskin maksaa takaisin ja tästä syystä tämä vaikuttaa myöskin EU, EUn budjettiin. Jotta nyt puhuisin tässä liian pitkään, niin miten nyt ajattelee, että me voisimme järkevästi saada tämän yhden biljoonan euron, joka me jonka me tarvitsemme vuoteen 2020 mennessä? No hienoa, kiitoksia paljon. Sitten Bas Eichhod vihreille on seuraava puhuja. Kiitoksia puheenjohtaja. Otaksun, että voin käyttää liberaalien kaksi minuuttia nyt minä. No himputti. No yritys hyvä kymmenen. No, puhun nopeasti. Kiitän komissaaria näkemyksistänne energiasta. Sehän on yksi Euroopan suurista haasteista. Ja olennaista on se, että jos me nyt alamme puhua näistä suurista haasteista, kuten energia. Meidän täytyy puhua myös pitkän tähtäyksen visiosta. Toistaiseksi eri komissarit ovat puhuneet visioistaan, mutta pitäkäämme huoli siitä, että meillä eurooppalaisina on yksi visio siitä, missä mennään energiarintamalla vuonna 2050. Yksi EU 2020-strategian lippulaivoista on resurssien tehokkuus se on tärkeää energian osalta. Monien muiden resurssien osalta se on vaikea, mutta energian osalta selkeä. Meillä on kahden asteen tavoite. Toteutamme sitä kasvihuonekaasujen vähentämisen osalta, eli 90 prosentilla meidän täytyy vähentää. Tämä tarkoittaa suuria muutoksia. Miten me kun me haluamme asettaa meille tämän 2050 vision, niin miten pääsemme sinne? Ensimmäinen askel, energian säästäminen. Vähemmän energiaa, vähemmän tuontia, vähemmän energiaa, vähemmän vaihtoehtoisia, joita täytyy kehittää, tai Euroopan kansalaisille. Joten numero yksi on energian säästötavoite. Meillä ei ole edelleenkään sitovia tavoitteita. Tiedän, että komissio ajattelee asiaa, ei vielä ajattele asiaa, mutta meidän täytyisi ajatella. Energian säästö myös pitkällä aikavälillä on tärkeää. Etenkin energiasektori, rakennussektori ja liikennesektori ovat niitä sektoreita, joihin täytyy investoida. Kun tämä yhdistetään budjettiin, niin erityisesti kun puhutaan kuljetuksesta ja rakennuksista, niin nimenomaan Keski-Euroopan tai Itäisen Euroopan maissa voidaan tehdä parhaita säästöjä, joten meidän täytyy liittää tämä energiansäästöagenda koheesiopolitiikkaan. Tällä tavalla voidaan päästä jonkinlaisiin budjettipäätelmiinkin. No tässä oli yhdenlaisia eh, säästöjä. Sitten toinen askel. Täytyy kehittää käyttää vaihtoehtoisia keinoja. Uudistuvat energialähteet ovat hyvä vaihtoehto. Voimasektorilla, voimantuottosektorilla meidän täytyy siirtyä kohti uudistuvia. Tämä on tulevaisuuden teollisuuden ala. Saksassa ja Tanskassa se jo maksaa itsensä takaisin. Täytyy pohtia, kuinka paljon voimme saavuttaa vuoteen 2050 mennessä, emme tiedä, mutta nyt jo täytyy investoida. Kun puhutaan matala hiilestä, hiili- hiiliyhteiskunnasta ajatellaan usein ydinvoimasta, päästöistä. No, vaikka me ryhtyisimme keskustelemaan linjalla ydinvoima versus uudistuvat, niin löydetään yksi yhteinen lanka, nimittäin se, että tarvitaan enemmän sähköä. Jos ajatellaan tulevaisuutta, niin sekä ydinvoima että uudistuvat tarjoavat energiaa. Jos me halu, siis sähköä, jos me nyt johonkin haluamme investoida, meidän täytyy investoida sähköinfrastruktuuriin. Keskittykää sähköön, ei ainoastaan superverkkoihin, vaan pienempiin verkkoihin, alueellisiin ja älyverkkoihin. Myös siellä täytyy investoida, joten jos haluatte ajatella vaihtoehtoja, niin päädytte nopeasti sähköön, siihen pitää investoida. Sitten vaihtoehtoiset liik- kuljetussektorilla, kun ajatellaan tehokasta liikennettä ja kuljetusta, niin se on hankala nakki. Ja tutkimus on tässä erittäin tärkeä asia. En puhu ainoastaan tutkimuksesta ITERin osalta ja muiden vanhojen kunnianhimoisten tavoitteiden osalta. Uudet tavoitteet sijaitsevat liikennesektorilla ja bio tal- pohjaisessa taloudessa. Se pätee myös liikennesektoriin. Kun puhutaan kestävistä biopolttoaineista, meillä ei vielä niitä ole, meidän täytyy niitä saada tutkimuksen kautta. Tutkimuksen tulisi suuntautua nimenomaan biopolttoaine talouteen, ja tämä voidaan myös sitten liittää maatalousagendaan. Tässä on selkeä linkki myös budjettiimme. Sitten kolmas askel, täytyy ajatella siirtymävaihetta. Ajattelemme vuotta 2050 sitä, miten sinne päästään. Yksi avainkysymyksestä on kaasuhuolto. Tarkoittaako se Nabukon kaltaisia suuria hankkeita? Ei. Jos halutaan investoida säästöihin tai säästää niin kaasun tuotanto lisääntyy vain vähän vuoteen 2020 mennessä ja sitten se alkaa taantua, joten olisi typerää investoida nyt Nabukon kaltaisiin suuriin hankkeisiin, jos tiedämme, että vuoden 2020 jälkeen kaasun tuonti laskee, joten täytyy katsoa näitä tilastoja, kun ajatellaan siirtymävaihetta. Meidän täytyy energian ulkopolitiikan osalta ole yhtenäisiä. Eli 2020 ja 2050 vuosi, jos ajatellaan, meidän täytyy siirtyä sanoista tekoihin, täytyy ajatella uudistuvia energialähteitä, tutkimusta, siirtymävaihetta, mutta tämä ei tarkoita sitä, että ajatellaan vain suuria hankkeita, koska on parempi ajatella älykkäästi. Wunderbar! Aivan loistavaa, melkein jopa täydellistä. Nyt sitten ECRlle Konrad Szymanski. Mm. Pan komisarz przedstawił nam nie pierwszy raz. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Ei ole ensimmäinen kerta, kun esittelitte meille hyvin kattavan ohjelman, kauasluotaavan ohjelman, jossa on kysymys energiainvestoinnista. No tietenkin kunnianhimomme ovat korkealla tasolla, mitä tulee esimerkiksi yhteenliittävyyden rahoittamiseen kaasun ja energian kohdalla. Me haluamme myöskin puhdasta energiaa, me haluamme lisätä kilpailukykyä ja tämä pidemmällä aikavälillä tarkoittaa sitä, että kuluttajahinnat laskevat. Meillä on myös suunnitelmissa kehittää Nabukko putkistoa, mutta ei ainoastaan Nabukoa, vaan meillä on myöskin suunnitelmassa liittyä äh, niihin markkinoihin, jotka yhdistävät pohjoisen ja etelän. Ja tietenkin tämä kaikki tarkoittaa sitä, että me tarvitsemme valtavan määrän rahaa, jota ei löydetä kokonaisuudessaan Euroopan unionin talousarviosta. Ja meidän täytyy myöskin muistaa se, että me puhumme tässä julkisista varoista, jotka täytyy kanavoida asianmukaisesti. Toisin sanoen haluaisin antaa varoituksen sanan, mitä kuluihin tulee. Ja minun mielestäni tämä on täysin oikeutettua. Ainoa syy, miksi me haluamme kanavoida näin paljon rahaa energiaan, on energiahuolto. Tämä on aivan ilmiselvää. Euroopan parlamentti on usein puhunut tästä. Ja pidemmällä aikavälillä meidän täytyy lisätä energiahuoltotilannetta, parantaa, koska tämä on myöskin talouden kannalta voittovoittotilanne. Siitä kaikki osapuolet saavat huimia etuja. Meidän täytyisi keskittyä hieman enemmän näihin yksityiskohtiin, esimerkiksi monipuolistamiseen, monipuolistaminen, jossa mentäisiin syvälle näissä asioissa, eikä puhuttaisi ainoastaan kuljetusverkkojen määrän lisäämistä, vaan sitä, että mentäisiin paljon syvemmälle. Tulisi olla enemmän energialähteitä, ei ainoastaan kuljetusteitä. minun mielestäni meidän tulisi laatia jonkinlaisia kriteerejä, joilla me voimme hallinnoida näitä rajallisia voimavaroja. Tarvitsemme siis kriteerejä, jotka perustuvat äh, syvempään monipuolistamiseen, enemmän lähteitä, ei ainoastaan lisää kuljetusteitä. Tämä kriteeri on äärimmäisen tärkeä. Tästä pääsenkin kysymykseeni. Onko komissiolla sen infrastruktuuri paketissaan josta löytyvät kaikki nämä komission suunnitelmissa olevat paketit. Tuleeko sieltä löytymään selkeitä kriteereitä, jotka varmistavat sen, että eurooppalaisia varoja ei osoiteta sellaisiin projekteihin, mistä ei saataisi minkäänlaista eurooppalaista lisäarvoa, projekteihin, jotka eivät monipuolista energialähteitämme, vaan lisäisivät jotakin, joka ei välttämättä ole kovin hyödyllistä. Kiitoksia. Seuraavaksi Miguel Portas. Bom, eh, os cinco minutos aqui do, do colega verde. Kiitoksia. Meidän vihreillä kollegoillamme oli viisi minuuttia aikaa, eikä tässä nyt sitten kukaan muu enää pysty mitään huomiota tekemään, mutta haluaisin kuitenkin tässä kommentoida paria asiaa siihen liittyen, mitä on sanottu. Ensimmäinen on se, perustuen siihen, että mitä olen kuullut, tässä on selkeä ristiriita eri tavoitteiden ja niiden lukumäärän välillä. Jos meillä on tavoitteita, niiden täytyy olla selkeitä sekä keskipitkällä että pitkällä aikavälillä. Nyt näyttää siltä, että tässä on hyvin paljon epävarmuutta, kun kyse on rahoituksesta. Me olemme valiokunnassa jonka tarkoituksena on keskustella eri, to, eri toten rahoitusta. Ja minä en kyllä tiennyt, että miten aiotte ratkaista tämän ongelman rahoituspuolen. Ja yksi tekijä tässä vielä on, minä epäilen, että yksi rahoitusstrategian osa on tämä julkis-yksityinen yhteistyö. Ja tämähän on kaikkein pahin mahdollinen väline, jos nyt tarkastellaan esimerkiksi julkista velkaantumista, joten haluaisin kuulla, että mikä on komission jäsenen mielipide liittyen näihin kumppanuksiin, koska on melko mahdotonta käydä keskustelua siitä, että pitäisi julkista velkaa vähentää, mutta samanaikaisesti keskustellaan näistä kumppanuksista tämän ongelman ratkaisuna. No sitten toinen kommentti, joka minulla on, liittyy tehokkuuskysymyksiin Jolle ole vaikea saavuttaa näitä tavoitteita vuoteen 2020 mennessä. Tiedämme kuitenkin, että energiatehokkuus ei ole yksi näistä tavoitteista, joka on helppo saavuttaa. Se syy, miksi me tätä kyseistä tavoitetta saavutaan, on se, että energiatehokkuus ei ole eurooppalainen, kuten nämä muut indikaattorit, vaan tämä on jäsenvaltioista riippuvainen asia. Haluaisin tietää, että miten pitkälle tulevaisuuteen meillä tulee puuttumaan se kyky saada aikaan eurooppalaisia tavoitteita energiatehokkuudessa, vaan annammeko jäsenvaltioiden edelleen löytää nämä tavoitteet, jos ne kykenevät, jotta ne saavuttaisivat tämän 20 prosentin energiatehokkuustason. No, tämä nyt on viimeinen huomioni. Mielestäni meidän täytyy kehittää tätä energiatehokkuuskysymystä kaupungeissa Euroopan tasolla. Meillä on hyvin paljon eurooppalaisia välineitä, joita voimme käyttää. Tietysti viranomaiset voivat käyttää näitä välineitä, jotta ne voivat esimerkiksi perustaa erilaisia remontoimisohjelmia rakennuksille, jotta saadaan aikaan energiatehokkuutta, mutta tällä hetkellä niitä ei tuoda yhteen yhtenäiseksi eurooppalaiseksi hankkeeksi, jolla olisi tällainen dominoefekti, kun ajatellaan esimerkiksi urbaanin ympäristömme parantamista. Joten ajatellaanpa nyt esimerkiksi työpaikkojen luomista ja myöskin hyvin laadukkaita työpaikkoja. Siis esimerkiksi PK-yritykset hyötyisivät hyvin paljon tästä. Jos nyt toteamme, että haluamme parantaa tehokkuutta, niin ensimmäinen asia, jota meidän täytyy tarkastella, on se, että miten parannamme kaupunkejamme ja paikallisalueitamme. Ei tätä voida jättää ainoastaan jäsenvaltioiden tehtäväksi. Se ei ole mahdollista eikä se ole järkevää, joten haluaisin kuulla komission jäsen, että onko teillä joitakin muita tavoitteita tällä alalla. Kiitoksia. Seuraavan ryhmän puheenvuoroon EFDn puolesta. Nikit Savela, oliko tämä oikein lausuttu? Um, Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kaksi kommenttia. Ensinnäkin olen varma siitä, että energiapääosasto on arvioinut näitä asioita ja tietävät, kuinka paljon heillä on rahaa energiainvestointeihin. Te tietävät, missä se katto menee ja he tietävät, että sitten täytyy löytää rahaa kuilun umpeen kuromiseen. No mitä tähän kuilun kuromiseen tulee, tulisiko tämä sitten ylimääräisistä talousarviovaroista, joita tarvittaisiin, jotta nämä massiiviset infrastruktuuriinvestoinnit saadaan aikaiseksi? Mistä nämä rahat tulevat? Olettaisin, että yhteistyöstä yksityisen ja julkisen sektorin välillä tai sitten yksityiseltä sektorilta se mitä me olemme kuulleet komission puheenjohtaja Barroson suusta hän puhui eurooppalaisista projektijoukkovelkakirjoista keinona investoida ja rahoittaa valtavia eurooppalaisia projekteja. Energia on sektori sinällään jota, jossa näitä euron velkakirjoja voitaisiin käyttää. Ja kysymykseni komission jäsenelle onkin, ehkä te voitte kertoa, miten nämä liike-elämän joukkovelkakirjat saataisiin muutettua tällaisiksi eurooppalaisiksi projektijoukkovelkakirjoiksi. Haluaisin tietää, oletteko te jo ryhtyneet tekemään tälle asialle jotakin, missä tässä asiassa mennään, koska Tietenkin tässä on vaarana se, että näitä joudutaan jakamaan, näitä joukkovelkakirjoja. Olen huomannut, että nämä joukkovelkakirjat mainitaan komission vuosittaisessa talousarviotutkimuksessa. Toiseksi Me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että investoiminen energiaan on todella kallista, koska Euroopalla ei ole omia energialähteitä, ainakaan lyhyellä aikavälillä tai keskipitkällä aikavälillä. Meillä oli kriisi Venäjän kanssa, nyt Egyptissä on kriisi ja jos tästä syntyy dominoefekti arabimaailmassa, aivan erityisesti Pohjois-Afrikassa, niin me kaikki tajuamme sen, että tämä eteläinen Keski-Euroopan käytävä, joutuu suuriin vaikeuksiin. Eli mitä me teemme? meidän täytyy tarkastella sitä, voisimmeko me kehittää omia energialähteitä. Eli kysymykseni komission jäsenelle olisikin, rahoitammeko me tai annammeko me kannustimia yksityisille yrityksille, jotta ne etsisivät ja louhisivat energiaa, jotta kenties löydettäisiin uusia energiavaroja. Viittaan tässä maakaasulähteeseen, joka löydettiin Kyproksen ja Israelin välimaastosta. Tässä on kysymys siis kolmesta biljoonasta kuutiometristä. Tämä oli minulla mielessäni. Eli aiotteko tarjota kannustimia yksityisille yrityksille, jotta kenties löydettäisiin omia energiavaroja Euroopassa? Kiitos. Vielen Dank. Kiitoksia. Tässä oli ryhmien puheenvuorot. Minulla on täällä vielä hyvin pitkä puhujalista. Ja täällä on erityisesti kollegoja liberaaliryhmästä. Ja nyt näitä puheenvuoropyyntöjä tuli vielä lisää. Mutta se, mitä me nyt tulemme tekemään, minä otan kolme puhujaa, yksi minuutti per henkilö. Ja tämä nyt sopii, Potmanis, Liberatski ja Jan Olbricht. Siis nämä henkilöt saavat minuutin puheenvuoron ja tämän jälkeen komission jäsen saa puheenvuoron. Hän saa vastata kysymyksiin. Sitten luettelua jatketaan, jos meillä on aikaa. Jos aikaa ei ole, koska kello on sitten jo vartin yli kymmenen, niin sitten me poistamme nämä kyseiset kollegat puhujaluettelosta. Raimar. Raimar. Das geht wahrscheinlich nicht. Ei tämä nyt varmasti muulla tavoin ole toteutettavissa, mutta ehdottaisin kuitenkin, että kun näitä näitä kollegoja, jotka ovat tällä luettelossa, jos heillä on muita kysymyksiä, niin toivon, että sihteeristö antaa nämä kysymykset komission jäsenille, jotta seuraavana päivänä saataisiin myöskin vastaus, jotta saisimme näin kokonaiskuvan tästä asiasta. No koska komission jäsen on jo luvannut että kaikki ne kysymykset, joihin ei nyt tässä voida vastata, hän vastaa niihin kirjallisesti, niin tämä ei nyt varmastikaan ole minkäänlainen ongelma. No niin, nyt sitten jatkamme minuutin verran, Ivan. Uh, Kiitoksia kovasti. Kaksi kysymystä komissaarille. Ensinnäkin, jos katsotaan vuoden 2011 budjettia, niin rahaa ei kovinkaan paljon ole, 0,5 miljardia, viisi kertaa vähemmän kuin 2010. Koska kuitenkin teille on annettu ö, ylimääräistä rahaa elvytyssuunnitelmaa varten. Sitä on annettu maaseudun kehityksestä, rakennerahastoista ja niin edespäin. Ensimmäinen kysymykseni on seuraava. Millä tavalla näitä hankkeita tullaan seuraamaan, koska pahimmassa tapauksessa raha annetaan, mutta tulokset ovat ihan ö, huonot koska rahaa ei käytetä järkevällä tavalla. Mikä on järjestelmä? Miten näitä hankkeita seurataan? Koska myöhemmin joku tulee kuitenkin kysymään, että mikä tämänkin askeleen tehokkuus on ollut. Jotta voidaan varmistaa se, että seuraavatkin askeleet ovat arvokkaita, niin seuraava kysymykseni konkreettinen. Yksi energiaverkkohankkeista on tämä Liettuan hanke. Pilbax on ollut mukana siinä ja komissio haluaa ottaa osaa siihen. Meneekö tämä hanke realistisesti eteenpäin? Seuraava puhuja on Boguslav Liberatski. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on aivan lyhyt kysymys komission jäsenelle. Energialähteiden käyttö. Voisitteko hiukan täsmentää tätä kaasu- ja hiili eriyttämistä. Eli siis miten tämä, miltä tämä tilanne näyttää, kun ajatellaan maantieteellisiä asioita ja voidaanko tätä myöskin tukea? Panie komisarzu, <clears throat> dwa pytania. Pierwsze pytanie. Kiitoksia kovasti. Komissaari, kaksi kysymystä. Ensimmäinen koskee arviointia. Tarkemmin sanottuna verrattuna niiden periaatteiden arviointia, jotka koskevat rakennusten energiatehokkuutta. Tehän puhutte energian säästöstä, säästämisestä rakennuksissa. Miten, eh, miten arvioitte hetkistä asiantilaa? Onko se toiminut? Ja toinen kysymykseni. Tehän tiedätte, että yksi pääosastoistanne on tukenut ajatusta siitä, että eh, energiaa muutet, energian konvertointiajatusta. Oletteko te pohtineet rahoitusta niille kaupungeille, jotka haluavat rajoittaa CO2-päästöjä? No niin, tätä minä sanon kuriksi, kurinalaisuudeksi. No niin, komission jäsen, minä pyydän, että vastaatte kysymykseen. Hyvät naiset ja herrat, parlamentin jäsenet, tämän hetkessä tilanteessa minun tehtäväni on se, että energia-alalla teen ehdotuksia millaisten projektien, ohjelmien ja painopistealueiden avulla seuraavan budjettikauden aikana saamme aikaiseksi Eurooppa, Euroopan energiatehokkuuden. Joten tästä tulee totta kai hyvin suurempi katalogi. Mutta jos nyt tässä en ollenkaan puhuisi tällaisesta kunnianhimoisista hankkeista, niin se olisi väärin totta kai kun ajatellaan myöskin budjetin muita osa-alueita, maataloutta, yleinen tutkimus, rakenneohjelmat, infrastruktuuriohjelmat, ja sitten jäsenvaltioilta ja teiltä kysytään, että miten eurooppalaisen talousarvion kokonaismäärä kehittyy. Meillä on kaikilla kyllä kokemusta tästä viime viikoilta erilaisten kirjeiden muodossa, joita jäsenvaltioilta on tullut. No tällä hetkellä olen vakuuttunut siitä, että kun puhun energiapolitiikan eurooppalaistamisesta ja integroidusta energiapolitiikasta ja siitä, että tarvitaan lisäarvoa tutkimukseen, kehitykseen ja infrastruktuuriin, niin nämä ovat tavoitteitamme tehokkuus. Yksi edustaja sanoi aivan oikeutusti, että tehokkuutta ei saavuteta Euroopan tasolla, vaan jäsenvaltioissa ja kaupungeissa – Tämä myöskin pätee hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja useimpiin tavoitteisiin. Me voimme totta kai parantaa energiatehokkuutta rakennuksissa, mutta kysehän on kuitenkin hankkeista kunnissa ja alueiden tasolla, joten uskomme, että energiatehokkuus liittyy nimenomaan olemassa oleviin rakennuksiin ja niiden saneeraamisen. Minun oletukseni on se, että budjettikonsolidointi jota useimmat jäsenvaltiot nyt joutuvat tekemään, yleensä ottaen johtaa leikkauksiin, kun ajatellaan sanerausmäärärahoja rakennusten kohdalla. Joten meidän täytyy toimia tätä vastaan. Jos kohesio- ja rakennerahastojen avulla tarjoamme kannustimia, niin jäsenvaltiot, alueet ja kunnat haluavat käyttää näitä rahoja, eivätkä näin ollen sitten myöskään leikkaa omia varoja, vaan ennemminkin kasvattavat niitä. Joten tässä hyvin järkevä kannustin on olemassa eurooppalaiselle budjetille. Näin kun saadaan aikaiseksi painopisteitä alueellisella tasolla, niin tämä varmastikin onnistuu. No kuka nyt sitten tässä saneraa rakennusta? Niin hän tietysti saa sitten seuraavan 40 vuoden aikana siitä hyötyä. Meidän sukupolvemme täytyy nyt sitoutua investoimaan. Meidän lapsemme saavat siitä sitten hyötyä kahden, kolmen ja neljänkymmenen vuoden kuluttua. No, me olemme tässä tietysti tehneet velkaa, mutta esimerkiksi kun nyt sitten saneerattaisiin näitä rakennuksia ja saataisiin aikaiseksi energiatehokkuutta, niin tämä hyödyttäisi meidän lapsiamme – myöskin pitkällä aikavälillä voisimme näin säästää näissä rakennuksissa näiden investointien kautta. No sitten kun ajatellaan tutkimusta. No parlamentin täytyy sanoa mitä se haluaa ja minä en tunne esimerkiksi yhtään tyhmää parlamentin jäsentä ja jos tämä ITER nyt sitten kun ajatellaan sitä, niin suuri enemmistö sitä varmasti puoltaa. Täällä ei puhuta mistään tyhmästä enemmistöstä. Jos parlamentti sanoo minulle, että, että lähdetään ITERistä pois, niin minä pitäisin sitä kyllä järjettömänä. Meidän pitäisi ainakin katsoa, että miten ITER päättyy ja sitten tehdä päätös siitä, että voisiko siitä tulla standardienergian tuotannossa meidän pitäisi demokraatteina hyväksyä enemmistö. Minä hyväksyn Euroopan parlamentin enemmistön. Ja tämän lisäksi, jos me nyt poistaisimme ITERin, niin kiinalaiset, venäläiset ja yhdysvaltalaiset eivät enää ottaisi meitä vakavasti. Tämä olisi malliesimerkki siitä, että globaalinen suuri tutkimus ei toimi eurooppalaisten kanssa. Kyse on myöskin meidän uskottavuudestamme ja meidän hallintotavastamme. Ja tämä siis menee mm, tämän ydinfuusion ulkopuolelle. Meidän pitäisi myöskin välttää se, että ITER tai yleinen tutkimus olisi tässä kyseenalaisena. Meidän pitää varmistaa väylä ITERille ja sitten myöskin oma väylä pitäisi saada sitten SETille ja muille tutkimusprojekteille Euroopan tasolla. No sitten infrastruktuurista mielestäni kyllä lainat ovat tässä, niitä voidaan pohtia. No tietysti tutkimus täytyy olla mukana budjetissa. Energiatehokkuus ja yhteisrahoitus rakennusten saneeraukselle, tämäkin täytyy olla budjetissa mukana, mutta jos nyt sitten puhutaan näistä yhdysputkista, infrastruktuurista ja muista, ja joka niihin investoi, ja näin ollen parantaa tai saa aikaiseksi integraation kaikilla mm, sähkömarkkinoilla, niin tämä infrastruktuuri on täysin looginen, jos ajatellaan, että siihen investoitaisiin. Meidän pitää kuitenkin ottaa yksi asia huomioon. Onko tämä halvempaa? Meidän täytyy vertailla, mitä EIB, EIP ja mitä rakennepankit, mm, esimerkiksi eri rahastot, yksittäiset sijoittajat, mitä he haluavat tuottoa. Ja tässä puhutaan nyt sitten myöskin korkokannasta. Onko se pienempi kuin se korko, jota meidän jäsenvaltiot sitten ottavat velkaa rahoitusmarkkinoilla? Minä esitän kysymyksen. Ja infrastruktuurin kohdalla minä puhun nimenomaan liikenteestä, tietoliikenneverkoista ja energiasta. Uskon kuitenkin, että me emme voi lähteä siitä, että loppujen lopuksi tämä on halvempaa. Mutta mielestäni tämä on kuitenkin asia, jota tulisi pohtia ja komissiossa me mietimme kevääseen mennessä – tulla, tullaanko te, tekemään tämän suuntainen ehdotus teille? No totta kai me teemme tällaisen prioriteettiluettelun infrastruktuuriin liittyen ja sitä työstetään. Nämä tuhat miljardia euroa eivät viittaa vuoteen 2020, vaan kyse on investoinneista energiaan ylipäätään. Infrastruktuuri, varastointi, voimalaitokset. No infrastruktuuri, sen osuus on noin 210 miljardia. Ja uskomme, että puolet on, on sellaista, että ne saadaan rahoitettua markkinoilla. Ja sitten loput niitä ei tarvita julkista rahoituksesta, vaan tässä myöskin on tiettyjä yhteisrahoituskannustimia, joita minun ehdotuksenihan oli, eli nämä varat, jotka olemme pistäneet toteen, 2,4 miljardia infrastruktuuriin. 60 hanketta tässä on kyseessä, 89 prosenttia on nyt täytäntöön pantu ja hyvät ovat kokemukset. Tämä jatkuu no sitten 800 miljoonaa vuodessa, joten minä voisin kuvitella, että tässä nyt olisi yksi miljardi käytössä, joka olisi tällainen yhteiskannustin niiden hankkeiden rahoittamiseksi, jotka aiheuttaisivat aivan liikaa kustannuksia esimerkiksi kuluttajalle. Esimerkiksi Baltian maat ovat tässä esimerkkinä. E, ja meidän tavoitteemme on vuoteen 2015 mennessä saada pois tällaiset eristäytyneet saarekkeet. Ei voi olla niin, että jäsenvaltiot omien sähkö- tai kaasumarkkinoiden kanssa ovat sataprosenttisesti riippuvaisia yhdestä kolmannesta maasta. Meidän täytyy tässä diversifioida, meidän täytyy integroida ja tämä onnistuu vain yhdysputkien avulla – niin kuin esimerkiksi Baltian alueella. Viime vuoden kesällä puhuitte tästä kaasuhuoltodirektiivistä ja jokainen jäsenvaltio sen täytyy säästää 30 päivän kaasuvarannot. No 30 päivää ei ole hyvä, mutta 27 kertaa 30 päivää olisi ihanteellinen meillä ei ikinä olisi kaasupuutetta missään jäsenvaltiossa. Jos jokaisesta jäsenvaltiosta voisimme siirtää toiseen nämä 30 päivää jokaisessa jäsenvaltiossa, olisi yhtä maata kohden heti niin kuin yksi vuosi. Joten saamme aikaan integraatiota yhteisten kaasu- ja sähkömarkkinoiden kanssa ja nämä yhdysputket voitaisiin sitten myöskin yhteisrahoittaa eurooppalaisesta budjetista ja tässä tapauksessa myöskin lainoista, jotka mielestäni myöskin sopivat tähän. Me myöskin työstämme tätä tiekarttaa 2050 ja toisen kvartaalin aikana saatte siitä sitten ehdotuksen. Siinä on hyvin paljon kysymyksiä ja vaihtoehtoja. Ja sitten uudistuvat, no kyllä minä siinä olen mukana, mutta uusiutuvat ilman, että sähköä voidaan ottaa talteen, niin tämä ei kyllä johda toimitusvarmuuteen. Miten me voimme sähköä ottaa talteen? Me voimme ottaa talteen hiiltä, kaasua, öljyä. Me voimme varastoida ydin, ainesosia, leipää, voidaan pakastaa, makkarapaketteja voidaan varastoida, mutta sähköä ei. Paitsi ehkä vähän vettä. Joten meidän täytyy nyt sitten pohtia sitä, että mahdollisuutemme esimerkiksi Norjassa, joka on kumppanimaamme, tai Alpeilla, Itävallan kanssa, Ranskan ja Sveitsin kanssa, tai sitten Länsi-Balkanilla, voisimme siellä rakentaa varastointilaitoksia, koska tämä voi mahdollisesti olla Natura 20, 2000 järkevää käyttöä. No en nyt tästä puhu enempää. Itävallassa esimerkiksi itävaltalaiset esimerkiksi voisivat Grossglocknerin vuoren kohdalla rakentaa tällaisia uusia sähkövarastoja, mutta sitten sähkö kuitenkin täytyy siirtää Lintsiin. Ja tästä syystä me tarvitsemme hyvin paljon nopeammat lupamenettelyt, ja tulemme tähänkin tekemään sitten ehdotuksen keväällä. Mutta sitten kyse on myöskin toisesta varasto, varastointiteknologiasta, esimerkiksi vety ja sitten kysymys liittyykin tähän taloon. Te puhuitte 90 prosentista uusiutuvien energiavarojen kohdalla tässä energiamiksissä. Voin vain todeta, että jos nyt sitten no tämä liikenne ja biopolttoaineet ensimmäinen sukupolvi, no minä en ole täysin tyytyväinen siihen, koska tässähän myöskin puhutaan kestävästä kehityksestä ja niin poispäin. Joten tämä kymmenen prosentin tavoite jokunen vuosi sitten ei ehkä ollut sellainen, että sitä oltiin pohdittu riittävästi. No sitten tämä 90 prosenttia uusiutuvia, meidän täytyy käydä keskustelua siitä. No minä kysynkin, voitteko kuvitella, että esimerkiksi Ranska, joka on minulle hyvin rakas jäsenvaltio, olen valmis 40 vuoden aikana käyttämään 90 prosenttia uusiutuvia energiamuotoja ja 0 prosenttia ydinvoimaa. Voitteko kuvitella, että Puola, joka on hyvin tärkeä uusi jäsenvaltio, on valmis 40 vuoden kuluessa käyttämään 90 prosenttia uusiutuvia eikä yhtään hiiltä. Minä esitän kysymyksen. Joten me tarvitsemme tässä ratkaisuja, jotka ovat kaikille jäsenvaltioille tavoitettavissa. Nolla prosenttia hiilidioksidiinvestointeja, tämän kyllä kaikki voivat hyväksyä. Ja sitten hiili ja kaasu, CCS, nämä voisivat olla osa energiamiksiä. Ja ne voisivat löytää sitten myöskin laajaa hyväksyntää Euroopan parlamentissa ja jäsenvaltioissa. Ja me myöskin äh, tarjoamme teille seuraavien kuukausien aikana sitten ehdotuksen, johon sisältyy hyvin paljon näitä jännittäviä kysymyksiä. No tässä nämä vastaukset. Me työstämme näitä muita kysymyksiä sitten jatkossa ja olemme myöskin keskustelun alkuvaiheessa tässä eri esittelyiden kanssa. Minä todellakin odotan tätä keskustelua. Kiitoksia oikein paljon ja hyvää loppupäivää teille. Kiitoksia, herra Öttinger. Kiitämme teitä oikein paljon. Kiitämme kaikista niistä vastauksista, joita olette jo antanut ja siitä valmiudesta, että tulette myöskin vastaamaan kaikkiin kysymyksiin kirjallisesti, siis niihin, joita vielä ole tässä esitetty. Nyt ennen kuin tässä annan Salvadorille lopuksi puheenvuoron, haluaisin vielä sanoa, että keitä tässä puhujaluettelossa on, ja pyytäisinkin, että nämä kollegat esittäisivät nämä kysymyksensä kirjallisesti antamaan ne sihteeristölle ja sitten ne... Jan Gerbrandi, Riike Manna, und Pilar del Castillo. Nämä henkilöt olivat siis, siis tuossa luettelossa. Pyytäisin, että nämä neljä henkilöä kirjoittaisivat kysymyksensä ylös ja antaisivat ne sitten sihteeri, sihteeristölle. Salvador, anna sinulle. Sí, gracias, eh, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission jäsen Oettingeriä siitä, että hän tuli paikalle ja niistä vastauksista, joita hän antoi. Kuten kaikki ovat todenneet, tämä on hyvin pitkä prosessi. Ja jos me tarkastelemme näitä kysymyksiä ja vastauksia, niin me kaikki tajuamme sen, että komissio on vasta ryhtymässä ajattelemaan näitä asioita. Me tulemme saamaan vastauksia tulevina kuukausina. Kysymyksiä on esitetty paljon ja joka tapauksessa komission jäsen Öttingerin tulisi leikata prioriteettien määrää ja keskittyä niihin tärkeimpiin, eikä ole niinkään selvää, mikä tämä prioriteettijärjestys vanhojen ja uusien prioriteettien välillä on. Siitä mitä kollegat sanoivat, siitä kävi ilmi se, että kaikki tietävät sen, että me tarvitsemme puhtaampaa, kilpailukykyisempää energiaa. Meidän täytyy eurooppalaistaa energiapolitiikkaamme. Kaikki ovat tästä samaa mieltä. Tämä on yksi kasvun ja integraation moottori Euroopassa, mutta tähän vaaditaan valtavia investointeja ja samaan aikaan täytyy pitää kiinni 2020 strategiasta ja täytyy myöskin pyrkiä tavoittamaan nämä keskipitkän aikavälin energiatavoitteet, 20 prosentin tavoitteet ja niin edelleen. On jäsenvaltioita, jotka ovat hieman vastahakoisia sen suhteen, päästäänkö näissä asioissa eteenpäin. No tietenkin tämä biljoona euroa, joka on valtava määrä rahaa EUn talousarviosta, niin tässä on edelleen ero olemassa tavoitteiden ja kohdennettujen voimavarojen välillä. Aivan erityisesti, jos me tarkastelemme sitä talousarvioilmapiiriä, jossa jäsenvaltioissa tällä hetkellä toimitaan. Komission jäsen tietää, että kaikki jäsenvaltiot pyrkivät tasapainottamaan poliittisia prioriteettejaan näiden budjettirealiteettien kanssa. Joka tapauksessa me toivomme, että seuraavat rahoituskehykset ja EUn talousarvio tulee olemaan aloitteellinen tässä suhteessa, etsii prioriteetteja energiainvestoinnissa. Me tarvitsemme myöskin vakaat juridiset puitteet, selkeät tavoitteet, mutta myöskin julkisen sitoumuksen ja tämä tulee olemaan EUn talousarvion rooli jos me asetamme energiainvestoinnit prioriteetiksi ja jos se jätetään yksittäisten jäsenvaltioiden ja hallitusten käsiin, niin silloin minun mielestäni me varmistamme sen, että EUn talousarvio päätyy sellaiselle osa-alueelle, jossa ei ole kunnollista koordinaatiota ja kunnollista sitoumusta. Eli meidän täytyy jatkossakin puolustaa tätä yhteisölähestymistapaa. Sen tulisi olla perustana energiainvestoinneille. Mitä yhteisön rahoille sitten tapahtuu? No tämä on todellakin sellainen asia, josta meidän valiokuntamme jäsenet kantavat huolta ja sillä on vaikutusta myöskin tuleviin rahoituskehyksiin. Monet kollegat ovat puhuneet energiatehot tehokkuudesta, säästöistä. Ja säästöthän ovat aina se, joka ensimmäisenä tulee mieleen, kun talousarviosta puhutaan, koska tarkoituksena on varmistaa se, että rajallisia voimavaroja käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Jos me tarkastelemme eurojoukkovelkakirjakysymystä, joka tässä tuli mainituksi, ja josta puhutaan usein muulloinkin kuin energiapolitiikasta ja infrastruktuurin ja liikenneinfrastruktuurin rahoittamista puhutaan. No tällainen eurovelkakirja, se on mahdollisuus ja se on toteutuskelpoinen ajatus, mutta meidän täytyy vielä tarkastella niitä mahdollisuuksia, joita investointipankilla on Tämä on sellainen heikko linkki, josta meidän valiokuntamme tulisi tulevaisuudessa keskustella, tarkastella näitä projektijoukkovelkakirjoja ja Euroopan investointipankin roolia tässä yhteydessä. Tulen viittaamaan asiaan, joka meillä kaikilla on mielessämme, kun me puhumme koheesiopolitiikan ja rakennepolitiikan yhdistämisestä energiapolitiikkaan, niin meillä on käsitteellinen ongelma, joka tietenkin täytyy ratkaista. Kun komission jäsen Haane tulee tästä puhumaan meidän kanssamme, siihen mennessä tämä täytyy ratkaista kun me tarkastelemme aluepolitiikkaa ja kun jäsenvaltioissa varoja on jaettu koheesiorahaston ja rakennerahastoon ja jäsenvaltiot ovat ainoita tahoja, jotka pystyvät tekemään valtaisia investointeja energiaan ja näihin yhdysputkiin, niin minun mielestäni tämä on sellainen asia, jota meidän täytyy pitää valppaasti silmällä, koska jos me tarkastelemme aluepolitiikkaa ja koheesiopolitiikkaa tämänhetkisten tavoitteiden valossa, silloin meidän täytyy tarkastella hyvin tarkkaan sitä, mikä tämän rakennepolitiikan rooli tulee olemaan, esimerkiksi näiden yhdysputkien rahoittamisen suhteen tai siihen, että rahoitettaisiin yhteisön energiainfrastruktuuria koheesiopolitiikka ja koheesiorahasto ei voi olla se yksi ainoa rahasto, josta investointeja Eurooppaan saadaan ilman, että parlamentti ja muut toimielimet olisivat siitä täysin samaa mieltä. No tietenkin me puhumme myöskin rakennerahastoista infrastruktuurin tarjoajana, mutta tästä täytyisi saada sitoumus komission jäsen Haanilta. Ja tietenkin me haluaisimme keskustella tästä hänen kanssaan. Komission jäsen myöskin viittasi ITER-ohjelmaan. Komission jäsen on jo poistunut, mutta suurin osa parlamentin jäsenistä muistaa, että me olemme sitä mieltä, että meidän tulisi rahoittaa tämä ITER-projekti. Mutta komission jäsen varmaankin tajuaa sen, että me rahoitamme ITERiä äh, maatalouspolitiikan ylimääräisistä varoista tällä hetkellä, emmekä me näin jatkossa voi tehdä ilman, että meillä on asianmukaista energiasuunnitelmaa tulevaisuuden varalle meidän täytyy siis tukea komission jäsentä hänen ponnisteluissaan. Kiitos oikein paljon Salvador. Tosiaankin monissakin kohdissa meidän täytyy vielä tarkkaan pohtia, että miten kaikki se, mitä komission jäsen Oettinger meille juuri antoi hyvien ajatusten muodossa, niin miten ne voidaan sitten täytäntöön panna. Ja myöskin kun ajatellaan budjettia, hän varmasti tarvitsee hyvin paljon enemmän vakuutusmahdollisuuksia myöskin jäsenvaltioiden suuntaan kuin meidän suuntaamme. Nyt haluaisin sitten siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Me olemme hiukan aikataulusta jäljessä, mutta voimme tämän kyllä helposti kuroa kiinni. Toivotan tervetulleeksi David O'Sullivanin. No onkohan nyt sitten Euroopan ulkosuudenhallinnon hallintojohtaja vai mikä, pohtii puheenjohtaja saksaksi. Minulla on täällä Chief Operating Officer englanniksi, mitä se sitten tarkoittaakin. No siis hallintojohtaja. No pääsihteerithän ovat hallintojohtajia. Jos nyt katsotaan, että esimerkiksi alueiden komiteassa tai talous- ja sosiaalikomiteassa siellä on näitä pääsihteereitä, jotka ovat hallintojohtajia, mutta tämä nyt on siis tittelikysymys. Meillä on nyt puoli tuntia aikaa käydä keskustelua hänen kanssaan Euroopan ulkosuhdehallinnosta, joka on Euroopan unionin aivan tuliterä ohjelma tai tehtävä, sellainen, jota meillä ei aikaisemmin ole ollut. Meillä on henkilöstöä kaikesta kolmesta toimielimestä tässä kyseisessä uudessa ulkosuudenhallinnossa. Meillä on poliittinen johtaja, jolla on kaksi hattua. Euroopan komission varapuheenjohtaja ja sama, samanaikaisesti myöskin no ulkoministeriksihän häntä ei tässä saisi sanoa, mutta me olemme jo usean otteeseen valiokunnassa puhuneet siitä, miten tämä vaikuttaa meidän tuleviin, tulevaan rahoitukseen, millaisia budjetti- ja kustannusvaikutuksia tällä hallinnolla on, millaisia mahdollisia kustannussiirtoja eri komission budjettikohdissa tulee olemaan. Ja sitten lopuksi vielä, että millainen mahdollinen vaikutus eurooppalaisen ulkosuhdehallinnon luomisella on muihin 27 ulkosuhdehallintoon. Olemme aina todenneet, että emme usko, että tämä olisi 28. ulkosuhdehallinto. Tämä olisi tehokkuuden nimissä varmastikin väärä tapa, mutta millaisia synergioita ja millaisia säästöjä tästä tulee? Näitä kysymyksiä me olemme itsellemme esittäneet, emme ole vielä saaneet niihin vastauksia, mutta mahdollisesti kun David O'Sullivan tämän kymmenen minuutin aikana, jotka hänellä on käytettävissään, ennen kuin kollegat voivat esittää kysymyksiä, meille kertoo. Me emme tässä mene ryhmien mukaisesti, meillä ei ole niin paljon aikaa, vaan se, joka haluaa esittää kysymyksiä, niin pyytäköön puheenvuoroa ja me sitten kirjoitamme ylös. Kolme täällä on jo, neljä, viisi. Sitten me voimme vastata näihin kysymyksiin. David O'Sullivan, ole hyvä. Kymmenen minuutin johdanto tähän aiheeseen. Well, thank you very much, Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. On oikein mukavaa, että sain mahdollisuuden selostaa teille hiukan tätä ulkosuhdetoimintaamme. Olen pahoillani, jos aksenttini aiheuttaa hiukan hankaluuksia. Niin minun tittelini on siis ulkosuhdehallinnon hallintojohtaja, johtajan titteli. Sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus tuli voimaan, ja kiitos parlamentin hyvän yhteistyön siitä, niin Keithy Ashton on yrittänyt hyvinkin nopeasti saada tämän uuden osaston perustettua ja toimimaan – Äh, alkuperäisessä perustuslaillisessa sopimuksessa ja nyt Lissabonin sopimuksessa siitä siis säädettiin. Haluaisin korostaa, että yksi tärkeimmistä tehtävistämme on nyt tällä hetkellä saada rakenteet kuntoon. Kuten tiedätte, niin oleellisesti kyse on siitä, että tuodaan yhteen olemassa olevia resursseja. Tätä haluan korostaa ulkosuhdehallinnon osat ovat jo olemassa ja niitä jo rahoitetaan joko komission budjetin tai neuvoston budjetin kautta. Ja nimenomaan Brysselin henkilöstö, joka koostuu neuvoston pääsihteeristön ja komission sihteeristöstä, ja eh, heidän apunaan on noin sadassa, yli sadassa maassa eri viraston valtuuskuntia ja viranomaisia, jotka vuoden 2009 joulukuun alusta saakka ovat toimineet EU-valtuuskuntina tai lähetystöinä ja toimivat puheenjohtajavaltion oikeana kätenä. Tähän uuteen osastoon yritämme sisällyttää myös kansallisten diplomaattiosastojen komponentin. Tarkoitus on se, että vuoden 2013 mennessä kolmannes henkilöstöstä koostuisi niistä henkilöistä, jotka tulevat kansallisista ulkoministeriöistä, diplomaattisista osastoista muutaman vuoden sopimuksille. Se, että perustamme tätä osastoa, no sehän nyt on juuri tekeillä. Yritämme tuoda näitä erilaisia rakenteita yhteen. Yksi haaste on se, että ihmiset ovat vielä ripoteltuina noin seitsemässä tai kahdeksassa tai yhdeksässä rakennuksessa, komission, neuvoston rakennuksissa. Näin täälläkin pari kasvua, jotka ovat parlamentaarisessa valiokunnassa seuranneet meidän keskusteluamme ja kuulleet, että me haluamme saada yhden yhtenäisen rakennuksen, jossa kaikki henkilöstömme jäsenet voisivat olla. No, kaikkein tärkein kysymys on se, että mikä on tämän osaston lisäarvo. Kuten puheenjohtaja sanoi, että me emme ole mikään 28. diplomaattinen osasto. Meidän tarkoituksemme on tuoda lisäarvoa siihen työhön, jota Euroopan unioni ulkosuhteissaan jo tekee, ja haluamme tehdä yhteistyötä, läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotka ovat edustettuina 27 lähetystössä, no kolmansissa maissa joskus riippuen pääkaupungin strategisesta tärkeydestä enemmän tai vähemmän lukuisin, lukuisampina. Meidän tarkoituksemme on saada aikaan synergiaa mahdollisimman paljon. Siellä, missä meillä on henkilöstö, olipa neuvostossa, komissiossa tai muuallakin, joskushan on tunnustettu se, että nämä kaksi toimielintä eivät ole kauhean läheistä yhteistyötä tehneet, koska ovat institutionaalisesti erillisiä. Meillä on ollut tällainen YUTP-tie ja yhteisön instrumenttitie. Nyt me pyrimme tuomaan nämä kaksi yhteen yhteen osastoon ja tällä tavalla saamme aikaan enemmän synergiaa ja johdonmukaisuutta ja integraatiota. Eli voimme nämä erilaiset välineet yhdistää, olipa kyse sitten YUTP-budjetista tai jäsenvaltioiden rahoittamista siviili- tai sotilasoperaatioista taikka yhteisön instrumenteista, joita, joihin parlamenttikin on perehtynyt ja joita komissio hallinnoi. Toivomme, että tällä tavalla voimme olla tehokkaampia, vaikuttavampia ja voimme paremmin käyttää hyväksemme eri instrumentteja niiden politiikkojen palveluksessa, joita Katie Ashton sitten muotoilee ja joilla on myös yhteisön ulottuvuus, ja joilla toisaalta on myös sitten neuvoston ulottuvuus, koska gds hän on myös äm, neuvoston äh, leivissä. Mitä tulee tulevaisuuden budjettiin, niin Piibox varmasti tulee puhumaan teille myöhemmin komission näkemyksistä, jotka koskevat koskevat otsaketta neljä ja tulevien rahoitusnäkymien ulkosuhdeulottuvuutta. Ulkosuhdehallinto kyllä koko ajan antaa panosta komission pohdinnoille. Komissiohan parlamentille ja neuvostolle tulee esittämään ehdotuksen siitä, minkälaiseksi se näkee tulevan rahoituksen. Joten en usko, että minun kannattaa tässä vaiheessa puuttua tähän asiaan. Annan piivauksen itse kertoa siitä, mitä komissio itse äh, ajattelee asioista. Jos ajatellaan hallinnollista budjettiamme, niin kovinkaan paljon uusia kustannuksia ei tule. Muutamia käynnistyskustannuksia kyllä tulee. On sovittu, että muutamia lisävirkoja saadaan niin, että voidaan vahvistaa valtuuskuntien tilannetta. Voidaan vahvistaa tämän itse ö, osaston taulukosuudenhallinnon päämajan ö, tilannetta. Tietenkin käynnistyskustannuksia koituu siitäkin, että ihmisiä siirrellään rakennuksista toisiin, mutta yksinkertaisesti me vain konsolidoimme kustannuksia yhteen yhteen budjettiin, joka on siis ulkosuhdehallintobudjetti, joka ensimmäisen kerran esitetään vuodelle 2012. Me siis vain konsolidoimme sitä, niitä menoeroja, joita löytyy jo joko komission tai neuvoston pääsihteerin budjeteista. Joten me emme luo merkittäviä nettolisiä veronmaksajien kukkarosta maksettaviksi. Ja toivottavasti, jos me saavutamme tämän 10 prosentin tehokkuustavoitteen, jota budjettiviranomainen meille on tuputtanut, niin voimme ehkä välttää tiettyjä päällekkäisyyksiä, esimerkiksi maantieteellisiä sellaisia komissiossa ja neuvostossa. Voimme tällä tavalla käyttää henkilöstöä tarttumaan uusiin tehtäviin ulkosuhdehallinnon hyödyksi. Ja tämä liittyy muun muassa kiertävän puheenjohtajan roolin hoitamiseen Brysselissä ja muualla tämä kiertävä puheenjohtajuus ei välttämättä enää ole läsnä neuvoston ulkoasiain rakenteessa. Nyt ulkosuhdehallinnon henkilöstö tulee olemaan työryhmissä puheenjohtajana ja poliittisen ja turvallisuuskomitean puheenjohtaja Seketi Aston on sitten ulkosuhdeasian ministerineuvoston puheenjohtajana, joten me tulemme sitten ottamaan tämän kiertävän puheenjohtajuuden muita tehtäviä kontollemme samalla tavalla valtuuskunnissa tai lähetystöissä, ja tämä on ollut meille merkittävää työtaakka. Me olemme omaksuneet koordinointirooliin kolmansissa maissa, jota tähän saakka on hoitanut puheenjohtajavaltio, joten me pidä, olemme puheenjohtajina koordinaatiokokouksissa nyt tällaiset demarssit tai toimet <clears throat> ovat meidän kontollamme ja me jaamme tietoa ja koordinoimme niiden jäsenvaltioiden välillä toimintaa, joilla on ö, lähetystöjä paikan päällä. Eli kuten sanottu, niin me hoidamme nyt niitä hommia, joita puheenjohtajavaltio aiemmin on hoitanut. Joten tämä on jo yksi tapa, jolla ulkosuhdehallinto on tuonut muassaan johdonmukaisuutta ja rationalisoinut resurssien käyttöä. En nyt väitä, että että tämä olisi rahoituksellisesti kauhean merkittävää, koska ymmärrän kyllä sen, että nämä globaalit rahasummat, joista tämäkin valiokunta käsittelee, niin meidän osuutemme on rikkarokassa, mutta joka tapauksessa tämä on tärkeä askel eteenpäin. Kysymyksestä, joka on kaikkien huulilla, eli että minkälaisia keskipitkän ja pitkän aikavälin merkityksiä tällä tulee olemaan kansallisella diplomatialla, niin tämä on vielä avoin kysymys. Me emme ole, meitä ei ole luotu korvaamaan kansallisia diplomaattiosastoja toisaalta voi hyvinkin olla niin, että jos me voimme osoittaa arvokkuutemme, ja varmasti voimme näin tehdä, niin jäsenvaltiot ehkä voivat rukata omaa ajatteluaan siitä, millä tavalla haluavat järjestää diplomaattisen läsnäolonsa kolmansissa maissa, millä tavalla haluavat järjestää sellaisia EU-lähetystöjä, joiden avulla voidaan yhdistää voimavaroja tarjota jäsenvaltioille mahdollisuuksia käyttää meidän virastojamme, etc. Mutta haluan tehdä selväksi sen, että meillä ei ole mitään valmista agendaa. Meidän täytyy ensin perustaa itsemme osoittaa, että me kykenemme hyvään työhön ja että olemme sen luottamuksen arvoinen, jotka parlamentti ja komissio mm, meidän, meitä kohtaamme ovat osoittaneet. Nyt lopetan, mutta mielelläni vastaan kysymyksiä. Toivottavasti saitte hiukan osvittaa siitä, minkälaisia haasteita tämän uuden organisaation perustamisessa on. Kiitokset. Sanon nyt aivan lyhyesti tämä viimeinen niin kyllä. Me voimme tässä jo kyllä todeta, että, että nämä säästöt jäsenvaltioiden kohdalla ovat tähtitieteelliset tai niitä ei vielä tiedetä. Me olemme jo usein puhuneet tästä Euroopan ulkosuhdehallinnon eurooppalaista lisäarvosta ja on todettu, että kyllä säästöjä täytyy tehdä, mutta te totesitte, että nyt ensin ulkosuhdehallinnon täytyy tässä olla luottamuksen arvoimme. No niin, katsotaanpas nyt. Me tiedämme, että kello 11 komission jäsen Piibalks tulee paikalle. Meillä on täällä puhujalista, jossa on kuusi nimeä. seitsemän minuutti per henkilö, jotta sitten mahdollisesti myöskin voidaan antaa vastaus. Ja, ich will's ganz kurz machen. Niin, haluan puhua aivan lyhyesti, koska me olemme usein jo puhuneet ulkosuudenhallinnosta. Me vielä kuuntelemme sitä, että ulkosuudenhallinto ottaa tämän konsolidointitehtävän harteilleen ja tämän täytyy myöskin laajentua komission suuntaan – Tietysti EU-edustustossa on hyvin paljon enemmän ihmisiä kuin itse ulkosuudenhallinnossa ja olemme iloisia siitä, että nämä konsolidointitoimet on todellakin otettu vakavasti. Tiedämme, että tässä tehtävä on hankala, mutta olisi myöskin aika, että myöskin sisäiset rakenteet ulkosuudenhallinnossa saataisiin paranneltua, koska esimerkiksi Saksan diplomaattipalvelulla on kolme kertaa vähemmän henkilöstöä, eikä, eivätkä jäsenvaltiot tässä ole niin hyvässä asemassa, jos tätä nyt sitten verrataan. Mielestäni ulkohallinnon järjestelyssä huono asia on se, että sen tehtävästä ei koskaan puhuttu. Puhuttiin hyvin monessa asiassa esimerkiksi nämä tehtävät ovat esimerkiksi perustamissopimuksessa hyvin vähäisellä osalla ja meidän täytyy katsoa, että tämä ulkosuudenhallinto voi myöskin toimia eurooppalaisesti. Sillä pitäisi olla tällaisia konsulaattipalveluja. Voisitte ehkä antaa meille myöskin lukuja siitä, että miten tällainen tehtävien jako, miltä se voisi näyttää jäsenvaltioiden osalta niin, että saisimme aikaiseksi hyvin tehokkaan eurooppalaisen palvelun. Kiitoksia. Kiitos. Göran Färm. Thank you. Um... Kiitos. Tässä on puhuttu mahdollisista säästöistä jäsenvaltioille, se on tärkeä asia, mutta siihen on hankalaa puuttua tällä hetkellä. Tämähän ei ole hallinnollinen, vaan poliittinen asia, eikä jäsenvaltioissa olla varmoja siitä, voiko tähän ulkosuhdehallintoon luottaa, tulisiko luopua omasta itsenäisyystään tietyssä määrin. Eli tämä on todellakin poliittinen asia. Minulla on hieman tarkempiakin kysymyksiä. Kun me saimme päätöslauselman aikaiseksi parlamentissa, meillä oli kysymyksiä. Olemme asettaneet rahoja varaukseen vuodelle 2011. Nämä eivät ole lyhyen aikavälin, vaan pitkän aikavälin kysymyksiä tämä varaus henkilöstön suhteen. Me pyysimme, että tässä asiassa henkilöstökysymyksessä kuultaisiin parlamenttia aivan erityisesti mitä tulee tähän maantieteelliseen ja sukupuolitasapainoon missä tällä hetkellä mennään tässä asiassa. Sitten meillä oli myöskin varaus siviilihenkilöstön mukaanottamiseen tähän ulkosuhdehallintoon tästä komission erityisvälineestä, jotta sotilasesikunnan jäsenet eivät saisi ylivaltaa. Sitten tilivelvollisuus, läpinäkyvyys, ja suhteet Euroopan parlamenttiin, mikä tilanne tässä on. Sitten erityisedustajien sulauttaminen tähän rakenteeseen ja viimeiseksi olen juuri tarkastellut rahoitusohjelmaa vuosille 2012 ja 2013 ja joka vuosi kasvua on 5-7 prosenttia. Miten ulkosuhdehallinto aikoo hoitaa tämän operationaalisten kustannusten kasvun ilman, että se saisi lisää hallintovaroja. Kiitoksia, että minun ryhmäni jäsenet tässä tekevät näin, niin ei, se ei mielestäni ole hyvä asia. Yeah. Well, first I like to thank Mr. Niin ensinnäkin haluaisin kiittää Salivania hänen esityksestään. Uskoakseni Meillä kaikilla on paljon kysymyksiä äh, siitä, kuinka tämä uusi rakenne edustaa säästöjä ja miten kansalliset budjetit voivat hyötyä äh, tämän hankkeen myötä. Mutta haluaisin kysyä, että kuinka diplomaattinen, kuinka arka aiotte olla tässä menettelyssä, kun esitätte, että mitkä tarpeenne todella ovat? koska emmehän me vielä puhu varsinaisesta toiminnasta, bisneksestä. Me puhumme ö, bisneksestä asioista vasta vuonna 2020. Ö, eli haluaisin tietää, millä tavalla ohjelmien kehittäminen komissiossa heijastaa teidän toimintaanne ja kuinka? Voitte kehittää todellisen vision, näkymän siitä, äh, joka menee vielä sen, sitäkin pidemmälle kuin että kuka missäkin sijaitsee ja istuu. Kiitoksia. Franziska Brandner. Niin, kiitoksia. On hyvä, että Joran Färm puhui pitkään. Minä haluan ainoastaan painottaa joitakin hänen sanomia asioita ja haluan kertoa, että miksi äh, olen eri mieltä tästä pääsihteeristä hallintojohdosta. Oli, varmasti, oli hyvin suuri kiista silloin, kun neuvottelu, tästä asiasta neuvoteltiin. No, meillä on täällä kyllä kysymys liittyen diplomatiaan, kun on Wikileaksit ja kaikki nämä henkilöt um, istuvat siellä ja sitten nämä asiat leviävät. Meidän täytyy pohtia, että mikä on lisäarvo Euroopan tasolla – Joten mielestäni tärkeää on tämä siviilikriisin hallinta. Kaikki ovat sitä mieltä, että me tarvitsemme enemmän henkilöstöä siihen. Ja minä todella tulen myöskin taistelemaan sen puolesta, että me saamme enemmän henkilöstöä, myöskin kun tulee ihmisoikeuskonsulipalveluista. Ja sitten tämä ulkoinen sisäinen, kuulin, että, että tehokkuus olisi 10 prosenttia, mutta toivoisin, että myöskin uusia prioriteettialueita otettaisiin. Ja meidän täytyy olla myöskin realistisia, että me emme voi parlamenttina vaatina, että kustannuksia leikattaisiin, koska ulkosuhdehallinnon täytyy tässä nämä asiat hoitaa. Mutta kysymykseni onkin se, että onko tarkoituksena tai miksi haluatte ottaa lisää henkilöstöä, kun kuitenkin tarkoituksena on tehdä leikkauksia organisaatioon? Uh, thank you, uh, Madam Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin keskittyä tähän 2020 vuoteen ja 2025 vuoteen pikemminkin kuin edellinen kysyjä, joka puhui bisneksestä. Kysyn, että kun ulkosuhdehallinto eh, astuu voimaan, niin tuleeko se eh, Lissabonin sopimusta toimeenpanemaan niin, että ottaa pitkän tähtäyksen menot huomioon. Me tiedämme, että otsake 4 on aivan liian alirahoitettu. Nyt meillä, olisi hyvä, jos meillä olisi käsitys siitä, mitkä tulevat olemaan kustannukset eri politiikan aloilla. Ja kun kaikki otetaan huomioon ja ajatellaan tätä EUta ja globaalia palapeliä, paikallisia trendejä vuotta 2025, niin saattaa käydä niin, että valta Piste siirtyy pikkuhiljaa Euroopasta ja lännestä Kiinaan. Ehkä meidän pitäisi vähän katsoa, miltä maailma tulee näyttämään vuonna 2025, niin että voimme vähän rukata olemassa olevia menojamme niin sen sijaan, että menemme, etenemme tässä vain pikkuaskel pikkuaskeleelta, emmekä katso todellisia haasteita. Kiitos todella. Tämä on, on niin. Me olemme aina alirahoitettuja, eikä minulla ole myöskään sellainen vaikutelma, että tämä tulisi lähitulevaisuudessa paranemaan tämä tilanne kun nyt käydään keskustelua Pohjois-Afrikasta ja kehityskuluista siellä ja myöskin Lähi-idässä, niin minä alan pelätä oman budjettimme puolesta. Miguel Portas. Eh, bon, niin. Minullakin olisi tässä kysymys seuraavanlainen. Miten te arvioitte tällaisen yhden rakennuksen tarpeen, missä kaikki henkilöstö istuu. No, tämä tietysti helpottaa kyllä varmasti työtä, mutta en kuitenkaan ymmärrä, että miten tällaisessa budjetissa, jossa nyt sitten on tarkoituksena säästää, niin puhutaan kuitenkin rakennuksesta, jota tässä on tarkoitus vuokrata pidemmän ajan kuin 23 vuotta ja tämä nyt sitten pitäisi myöskin toimia ikään kuin tai ottaa symbolisia tehtäviä. En ymmärrä, miten on mahdollista arvioida tätä ulkosuhdehallintoa tällä tapaa ja samanaikaisesti myöskin kiistellä äh, julkishallinnon kanssa siitä, äh, miten näitä säästöjä tehdään. No sitten toinen huomautus olen huolissani liittyen tähän teidän arvionne siitä, että tämä ulkosuudenhallinto, että siitä ei tulisi 28 eurooppalaista edustusta, vaan ajattelin, että teillä on selkeä strategia tähän liittyen, esimerkiksi siihen, että miten on mahdollista näitä tehtäviä sitten jakaa. Kiitoksia. Grazie Presidente, cercherò di essere breve. Quando parliamo di relazioni... Kiitos. Esitän asiani lyhyesti. Kun me puhumme Euroopan unionin ulkoisista toimista, me ajattelemme Lissabonin sopimusta ja me haluamme kasvattaa EUn uskottavuutta maailmanlaajuisesti – aivan erityisesti kehitysavun alalla tukea kehitysmaille mukaan lukien tietyissä omissa jäsenvaltioissamme. Me haemme parempaa poliittista ja taloudellista voimavaltaa. Me ajattelemme myöskin korkean tason koordinoitua politiikkaa, joka tapahtuisi ulkosuhdehallinnon puitteissa – ja myös Euroopan investointipankki kuuluu tähän joka vuosi, kun otetaan huomioon se, että miljardeja, 11 miljardia tulee joka vuosi pankilta, tulee 9 miljardia näihin projekteihin. Toisin sanoen ulkosuhdepalvelulla on diplomaattista vastuuta näiden projektien tukemisesta. Sen täytyy varmistaa se, että nämä täytäntöön pannaan asianmukaisella tavalla – on puhuttu myöskin siitä, että näitä eri kerroksia hallinnoitaisiin yhdeltä ainoalta tasolta. Olisi olemassa yksi yksittäinen toimisto niissä maissa, joissa Euroopan unioni on läsnä. On puhuttu myös ähm, parlamentin, neuvoston, komission ja investointipankin mahdollisesta työryhmästä, joka käsittelisi asiaa. Kiitos. Toivon, herra Osallivan, että voitte vastata edes joihinkin näistä esityistä kysymyksistä, koska en usko, että niihin kaikkiin voitte vastata, koska teillä on näin vähän aikaa jäljellä, mutta pyydän, että aloitatte. Well, chair, I... Kiitos, puheenjohtaja en halua joko olla vastaamatta kysymyksiin tai sitten viedä liikaa valiokunnan aikaa, eli koitan nyt navigoida näiden kahden vaihtoehdon välillä ja näyttäkää sitten, antakaa sitten jonkinlainen merkki, kun olen väärinkäyttänyt aikaanne. Koska siis tässä tuli esille moniakin asioita ja niihin vastaamiseen menisi tuntikausia, jos sen yksityiskohtaisesti haluaisi tehdä. Tämä ensimmäinen kohta, jonka Roa Kresle otti esille, olen täysin samaa mieltä siitä, siitä, että me tarvitsemme erittäin hyvän määritelmän tehtävistämme. Tietenkin me olemme perineet koko joukon tehtäviä, joita täytyy hallinnoida. Ne on peritty komissiolta, neuvoston sihteeristöltä, näistä edustustoista, jotka toimivat kentällä – ja tietenkin yksi ensimmäisistä haasteista on se, että asioiden hoitaminen jatkuu, eli jatketaan näiden perittyjen asioiden hoitamista kykyjemme mukaan, mutta en yritä tällä loistaa vastuusta. Ja varapuheenjohtaja Ashton on hyvin selkeä sananen tämän suhteen. Toisin sanoen samaan aikaan täytyy uudelleen pohtia näitä asioita ja miettiä sitä, mitkä ovat niitä asioita, joihin tulevina vuosina täytyy todellakin keskittyä ja mitkä ovat sitten niitä toimia, jotka eivät ole niin tärkeitä. Ja tämä on sellainen asia, jota me parhaillaan hoidamme, mutta ymmärtänette, että että meillä on edessämme haaste siitä, että me koetamme luoda tätä rakennelmaa, taata jatkuvuutta ja sitten samalla luodata katseita tulevaisuuteen. Näiden yhteensaattaminen yhtä aikaa ei ole kovinkaan helppoa, mutta olen tietoinen tästä haasteesta. Sitten herra Färmin kysymys. Voin vain sanoa, että no, maantieteellinen tasapaino, sukupuolitasapaino, Catherine Ashton on julkisesti puhunut näistä. Tämä on haaste. Sukupuolijakauma on aivan erityinen haaste itse olen toiminut vuosikausia komissiossa ja yrittänyt viedä eteenpäin tasavertaisia mahdollisuuksia. Ne rakennelmat, jotka me perimme komissiolta ja neuvoston sihteeristöltä ja myöskin kansallisista diplomaattiedustustoista, niin ne ovat jo hieman vinksallaan sukupuolijakauman suhteen ja tämä on asia, johon, jota me pyrimme työstämään mutta Catherine Ashton on tähän sitoutunut ja me jatkossakin pyrimme toimimaan tässä paremmin kuin ne toimielimet, joista me olemme lähtöisin. Sitten on asioita, joihin en nyt tässä yksityiskohtaisesti halua mennä. Esimerkiksi tämä kysymys IFS-suunnittelijat, tämä on sellainen asia, josta neuvosto ja parlamentti ovat jo, johon ne ovat ottaneet kantaa. Sitten sitten eh, kysymys eh, talousarvion kasvattamisesta. No se henkilöstö, joka meillä tällä hetkellä on, pystyy kyllä hallinnoimaan tätä, mutta todellinen kysymys eh, on se, jonka Svensson ja Elis esittivät, eli mihin, missä mennään vuonna 2020, ja komission jäsen Pibalks tulee pikkuhiljaa paljastamaan sitä ajattelutapaa, joka komissiossa vallitsee. Tulevissa ohjelmissa, miten me vastaamme tulevan vuosisadan, vuosituhannen haasteisiin, kun voimakeskus on siirtynyt Atlantilta Tyynelle valtamerelle. Baroson on sanonut, että mittakaavalla on merkitystä uudella vuosituhannella, eli tulee olemaan hyvin hankalaa vaikuttaa maailman tapahtumiin, jos me olemme 27 erillistä valtiota. Mutta tietenkin tässä sitten kansallisesta itsemääräämisoikeudesta joudutaan hieman tinkimään. Eli miten se oikea tasapaino löydetään ja mitä ovat ne välineet, joita me tarvitsemme. Miten me suunnittelemme parempia välineitä, jotta nämä tavoitteet saavutetaan. Nämä ovat niitä haasteita, joita meillä on edessämme tulevalla kaudella. Ja totta toki, herra Elis, meidän täytyy myöskin harjoittaa arviointeja. Meillä täytyy olla jonkinlainen arviointimenettely silloin, kun prioriteetit muuttuvat jos yhden johtopäätöksen voi vetää, on se, että tulevaisuutta ei voi koskaan ennalta ennustaa, eikä koskaan tiedä, mitä edessä on. Ja jos äh, rahankäyttöä suunnitellaan äh, viiden vuoden kaarella, niin se tehdään vuonna yksi ja sitten vuonna kaksi huomataan, että on uusi kriisi, uusia tilanteita, joihin täytyy reagoida ja sitten ei olekaan voimavaroja reagoimiseen. Eli miten me yhdistämme sen, mitä parlamentti toivoo ja me tiedämme, että tämä rahoituksen ohjelmointi on tärkeä kysymys, mutta sieltä täytyisi löytää riittävästi sitten joustavuutta jos meillä ei ole mahdollisuutta saada lisävaroja jo olemassa oleviin määrärahoihin? Tämä on otsakkeessa neljä suuri kysymys tulevalla kaudella. Sitten Brandnerin kysymys kriisinhallinnasta, siviilikriisinhallinnasta. Olen täysin samaa mieltä. Tämä on tärkeä osa-alue. Uudessa henkilöstöhallintokaaviossa me emme ole vielä tähän pureutuneet, koska tämä on sellainen asia, jossa meidän mielestämme tätä täytyy tarkastella hieman syvällisemmin ja tulevina viikkoina me teemme ehdotuksia siitä, miten tämä osasto paremmin järjestettäisiin. Eli nyt me olemme vain kopipeistanneet sen entisen rakenteen sinne, mutta tähän täytyy palata ja keskustelemme tässä myöskin parlamentin kanssa. Tämä 10 prosenttia, no nämä ihmiset siirretään osastolle, jossa on uusia tehtäviä, oli sitten kysymys turvallisuuspolitiikasta, kehityspolitiikasta, ihmisoikeuksista, horisontaalista asioista tai muilta, äh, muista aloista, jossa tarvitaan lisää henkilöstöä. Eli tällä tavalla me siirrämme sitten henkilöstöä ja saamme näin tehokkuutta lisää ja poistetaan päällekkäisyyksiä. Sitten rakennuskysymys No, tästä on yksityiskohtaisesti keskusteltu jo muualla, mutta yhteenvedonomaisesti sanoisin, että lisäkustannuksia ei ole syntymässä. Me olemme siirtämässä ihmiset samat rakennukseen. Meillä on tällä hetkelläkin kaikilla toimistot, eli maksamme jo tällä hetkellä rahaa veronmaksajille. Eli tulemme vain saattamaan nämä ihmiset samoilla kustannuksilla saman katon alle. Me emme ole 28. diplomaattiedustus me olemme jo osoittaneet toteen sen, että meistä saadaan lisäarvoa ja tämä on jo totta perityissä tehtävissä, mutta tämä tulee kasvamaan, kun otetaan kiertävä puheenjohtajuus käyttöön ja niin edelleen. Ja kun tämä on saavutettu, niin sitten kysymys siitä, miten saadaan aikaan parempia synergioita meidän ja kansallisten diplomaattiedustustojen kanssa, niin tämä varmaankin tulee päivänvaloon ihan luonnostaan ajan mittaan. Puheenjohtaja, en varmaankaan ole tässä tehnyt oikeutta kaikille esitetyille kysymyksille, mutta en halua viedä liikaa valiokunnan aikaa. Tämä on erittäin kiinnostava seikkailu ja tämähän on parlamentin tekosia. Parlamentilla on ollut tärkeä rooli tämän ajatuksen eteenpäin viemisestä valmistelukunnan aikana ja olen iloinen, kun pystyn olemaan osa tätä, mutta tässä on poliittisia ja hallinnollisia haasteita ja niihin meidän täytyy yhdessä pureutua ja Cathy Ashton haluaa haluaa tehdä tiivistä yhteistyötä parlamentin kanssa, jotta löydetään vastaukset näihin teidän esittämiinne kysymyksiin. Ja me haluamme osoittaa, että tämä on yksi tapa, jolla Euroopan unioni voi hahmotella tulevaa vuosisataa, eikä joudu vain muiden voimien vellottavaksi. Ja, vielen dank. Kiitoksia oikein paljon. Myöskin hyvin tarkasta ja lyhyestä vastausosiosta kysymyksiään esitettiin paljon. Me kiitämme teitä hyvin paljon siitä, että saavuitte tänne paikalle. Niin kuin tässä juuri kuulin, komission jäsen Piibalks on jo saapunut. En tiedä, onko hän tuolla oven ulkopuolella odottamassa. No niin, päästetään hänet sisään tosiaan. Haluaisin vain sanoa yhden virkeen. Kaikki se, mitä totesitte, ja olen varma, että seuraavan puolentoista tunnin aikana me voimme varmastikin syventyä tähän jos seuraavissa rahoitusnäkymissä tarvitsemme joustavuutta johonkin asiaan, niin tämä on, koskee nimenomaan ulkosuhdepolitiikkaa. Tämä on varmastikin täysin selvä asia, että tässä myöskin täytyy neuvoston kanssa riidellä tästä tarpeellisesta joustavuudesta. Toivomme, että teidän ja muiden työntekijöiden kanssa tulette meidän kanssamme samaan rintamaan. Kiitoksia oikein paljon, että tulitte tänne paikan päälle ja nyt toivotamme tervetulleeksi So, wir heißen äh, den... No niin. Me toivotamme komission jäsenen sydämellisesti tervetulleeksi. Olemme iloisia, että vaikka hän vasta juuri saapui Brysseliin, että hänellä on aikaa kuitenkin olla täällä kanssamme valiokunnassa. Seuraavat puolitoista tuntia me kuulemme kehitys- ja ulkosuhdepolitiikasta – että tullut paikalle ainoastaan kehityspolitiikan, vaan myöskin ulkosuhdepolitiikan takia. Ja tähän täytyy myöskin lisätä, että komission jäsen Piibalks on ainoa, joka käsittelee ulkosuhdepolitiikkaa, joka on myöskin tässä Euroopan komission työryhmässä Task Forceissa seuraavan, seuraavien rahoitusnäkymien työstämisryhmässä. Hän on siis jäsen kyseisessä ryhmässä. No, niin kuin totuttu, jatkamme esityslistamme. Salvador tässä puhuu ensin viisi minuuttia johdantona, sitten komission jäsen Pibalks, puhuu kymmenen minuutin ajan ja tämän jälkeen sitten ryhmien edustajat saavat puheenvuoron. Minä luulen, että meidän täytyy tässä käyttää neljä minuuttia per puhuja eikä viisi, koska muuten joudumme taas vaikeuksiin siinä suhteessa, että ne kaikki, jotka haluavat esittää kysymyksiä komission jäsenelle, eivät saa vuoroa. Joten aloitamme. Salvador, ole hyvä. Gracias, señora presidenta, y gracias, Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset myöskin komission jäsen Piibalksille. Hän on jo vanha kettu Euroopan komissiossa. Hän on käsitellyt jo hyvin vaikeita aiheita, esimerkiksi viime vaalikaudella energiaa ja nyt sitten kehityskysymykset ovat hänen aihepiirinsä. Tämä on tietysti hyvin tärkeä asia, siis kehityspolitiikka ja ulkosuhdepolitiikka. On selvää, että kun ajatellaan seuraavia rahoitusnäkymiä, niin ulkopolitiikan täytyy olla prioriteetti Euroopan parlamentille. Riippumatta siitä, millainen rahoitusnäkymien rakenne tulee olemaan, niin ulkosuhdepolitiikka on oma otsake. Ja tämä on myöskin 2020-strategiassa mukana, joten näin. Meidän täytyy tehdä täysin selväksi se, että miten tärkeä tämä ulkosuhdepolitiikka on, ja se täytyy myöskin näkyä sitten seuraavissa rahoitusnäkymissä. Joten siis oma otsake, jonka määrärahat eivät kuitenkaan ole kovin suuret. Tämä on usein ollut merkittävää, kun ajatellaan ulko, ulkosuhteita, ainakin aina kun minä olen niiden kanssa ollut tekemisissä, ja näitä on siis ollut paljon, joten rahaa on vähän. Tämä on punaisena lankana. Me puhuimme jo Euroopan ulkosuudenhallinnosta hallintojohtaja David O'Sullivanin kanssa, mutta haluaisin kuulla teiltä, herra P. sen, että kun ajatellaan tätä ulkosuhdetta ja sen otsaketta, niin mitä sen kohdalla tapahtuu? Mehän käsittelemme tässä esimerkiksi naapurustoa ja jäsenyyttä edeltävää tukea. Miten me voimme kaikki poliittiset tavoitteemme saada täytetyksi parhaalla mahdollisella tavalla? Tämä nyt aiheuttaa päänvaivaa meille ja varsinkin kun ajatellaan suhteita maihin, joilla tulotaso on keskimääräinen. Ja miltä nämä suhteet näyttävät näihin maihin, koska esimerkiksi monet näistä maista ovat saavuttaneet jo hyvin korkean kasvutason, korkeamman kuin monet meidän jäsenvaltioistamme. Tässä pitäisi ehkä, ehkä eriyttää määrärahoja hiukan tarkemmin ja sitten myöskin yksi asia, joka meitä pohdituttaa, on vakautusväline tämänhetkisissä rahoitusnäkymissä. On kyllä totta, että me haluamme tehokkuutta resurssien jakamiseen juuri tässä kyseisessä otsakkeessa. Tästä huolimatta kuitenkin maantieteelliset ohjelmat on otettava vahvemmin mukaan vakautusvälineeseen – ja tavoitteisiin, jotka tähän liittyvät. Olisimme halunneet kuulla teiltä tähän liittyvää. Ja sitten komission jäsen on myöskin hyvin tärkeää puhua Euroopan unionin sisäisen, sisäpolitiikan ulkoisesta ulottuvuudesta. Miten tämä nyt sitten rahoitusnäkymissä otetaan huomioon? Saadaanko jotakin erityisiä välineitä vai otetaanko tämä ulkoinen ulottuvuus ennemminkin tämänhetkisten maantieteellisten lukujen alle. No miltä sitten tilanne näyttää tämän sisäpolitiikan ulkoisen ulottuvuuden kohdalla? Tarvitsemmeko tähän ylimääräisen otsakkeen vai pysymmekö tämänhetkisissä rakenteissa? No sitten eurooppalainen kehitysrahasto. Euroopan parlamentin puolelta on aina esitetty pyyntö, että saisimme tähän lisärahoitusta, mutta uudet talous- ja rahoitusnäkymät tekevät tästä osa-alueesta vielä hiukan hankalamman. Tämä varmastikin myöskin vaikuttaa seuraaviin rahoitusnäkymiin. Sitten vielä aivan yksinkertainen kysymys. Minä ainakin uskon, että tähän on helppo vastata. Miten paljon määrärahoja tarvitaan jotta saadaan aikaiseksi korrektia ulkopolitiikkaa Euroopan unionissa. Riittävätkö tämänhetkiset määrärahat vai oletteko sitä mieltä, että määrärahoja täytyisi kasvattaa? Ja sitten niin kuin muutkin komission jäsenet, jotka käsittelevät menoja, niin minä kysyisin, että tarvitsemmeko uusia määrärahoja budjettikohtia – Esimerkiksi sitä, että investointipankki olisi aktiivisemmin mukana. No totta kai EIPn suuntaan aina esitetään enemmän kysymyksiä, mitä enemmän täällä komission jäseniä käy, sitä enemmän näitä kysymyksiä tulee, mutta tästä syystä kysynkin, että eikö tätä EIPn rahoitusosuutta pitäisi kasvattaa, jotta myöskin sieltä saataisiin rahoitusta ulkopolitiikkaan. No sitten joustavuusväline, Rova Hauke jo puhui tästä. Me olemme kyenneet rahoittamaan, rahoittamaan ulkosuhteita joustavuusvälineen kautta, mutta tulevaisuudessa tämä välttämättä ei enää onnistu. Sitten vielä kehitysyhteistyöpolitiikasta muutama sana komission ja sen haluaisimme kuulla, että miten teidän pääosastonne ja te haluatte vaikuttaa ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin kehitysmaissa. 7,2 miljardia euroa tässä on kaavailtu 2010-2011 vuosiksi, mutta miltä tilanne näyttää tulevaisuudessa? Halutaanko tähän jatkossakin puuttua ja tuleeko, toivon ainakin, tässä uusissa rahoitusnäkymissä tulemaan lisää määrärahoja Kiitoksia. Fragen. No niin, komission jäsen, saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä esittelijä, hyvät kuulijat. Esittelijä on esittänyt monia asiaan kuuluvia kysymyksiä. Vastaan suurimpaan osaan puheeni mittaan, mutta keskustelun mittaan voin vielä porata yksityiskohtiin. Aloittaisin siitä, että uusi monivuotinen rahoituskehys täytyy nähdä uudessa institutionaalisessa kontekstissa, koska Lissabonin sopimus tarjoaa uudet puitteet, asettaa uudet tavoitteet. Meillä on uudet toimielin puitteet ja mukaan luettuna ulkosuhdehallinto, ja se tarjoaa meille uutta kykyä omaksua aivan aidon eurooppalaisen asenteen ulkosuhdetoimintaan. Ja tämä antaa meille mahdollisuuden perustaa lähempiä linkkejä poliittisten toimijamme välillä voimme hallinnoida suhteitamme kolmansien kumppanuusmaidemme kanssa ja antaa myös avustusta. Ulkoinen varainkäyttö vuoden 2013 jälkeen on pantava samoihin linjoihin 2020 strategian kanssa. EUn läsnäolo ja verkostot kansainvälisten kumppanoiden, siis sopimukset kansainvälisten kumppaneiden kanssa äh, tarjoavat mahdollisuuksia tehokkaammalle toiminnalle, äh, mittakaavaeduille ja näkyvyydelle. Euroopan unionilla on riittävä kriittinen paino, jotta se voi vastata globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen. Sillä on myös voimavaroja ja uskottavuutta ne ovat korvaamattomia silloin, kun puhutaan ihmisoikeuksista, vaalien tarkkailusta, hallinnosta ja kriisien ratkaisusta. Euroopan unioni voi tarjota tarpeisiin vastaavaa yhteisön apua globaalilla tasolla samalla kun se kunnioittaa periaatteita, nimittäin neutraaliutta ja puolueettomuutta. Euroopan unionin täytyy käyttää ulkoisia välineitään tehokkaasti niin, että se voi priorisoida hankkeitaan ja noudattaa arvojaan globaalin taloudellisen ja poliittisen tärkeytensä painoarvon perusteella. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä strategisten kumppaneiden ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Vaikka suurin osa rahoituksesta otsakkeessa neljä kohdennetaan edelleenkin kehitysapuun ja naapuruuspolitiikkaan, niin meidän intressimme menevät vielä pidemmälle, liittyvät muun muassa köyhyyden lievittämiseen ja alueelliseen integraatioon. meidän täytyy ottaa mukaan strategiset kumppanuutamme, kun haluamme muovata tulevaisuutta ja ratkaista globaaleja haasteita. Euroopan unionin täytyy rakentaa itselleen pitkän tähtäyksen poliittinen strategia, joka ottaa huomioon myös turvallisuuselementin, jotta voimme taata toimintamme jatkuvuuden. Vuoden 2013 jälkeen meidän toimintamme pitää johtaa siihen, että voimme toteuttaa kuusi päätavoitetta. Ensinnäkin köyhyyden torjuminen – meidän täytyy keskittyä osallistavaan kasvuun ja kestävään kehitykseen kehitysmaissa. Erityissuhteet naapurimaiden kanssamme, niiden kanssa meidän täytyy pyrkiä vakauteen ja siihen, että ehdokasmaat voivat ajallaan tulla jäseniksi. Kun puhutaan siviili- ja maahanmuuttokysymyksistä, väestönsuojelukysymyksistä, niillä, niille täytyy tarjota riittävät välineet. Kun puhumme nousevista talousvalloista ja teollisuusmaista, heidänkin, niidenkin kanssa täytyy tehdä asianmukaista yhteistyötä. Tarvitaan tehokkaita instrumentteja kriisien ennaltaehkäisyyn ja ratkaisemiseen. Tarvitaan myös EUlta johtavuutta, jotta voimme puuttua sellaisiin tärkeisiin haasteisiin kuin kestävä kehitys, ilmastonmuutos ja globaalin yhteisen hyvän suojelemiseen. Lissabonin sopimus on antanut meille mandaatin, jotta voimme toimia globaalina toimijana. Tähän kunnianhimoiseen tavoitteeseen, sen toteuttamiseen tarvitaan riittävästi rahaa. Kuitenkin toivottavasti ymmärrätte, että komissio pohtii tällä hetkellä kaikkia rahoituspuitteen kehyksen aspekteja ja nyt on liian varhaista antaa lukuja. Avainperiaatteet, joihin uskomme, liittyvät rahoitusinstrumeihimme. Ne lyötiin lukkoon viime kevään budjettikommunikaatiokokouksissa. Ne vastaavat kolmeen tavoitteeseen. Ensinnäkin halutaan tuloksia, halutaan poliittista ja rahoituksellista vipuvoimaa ja halutaan saada oikea tasapaino. Jos haluamme keskittyä tuloksiin, meidän täytyy pystyä myös mittaamaan vaikutuksemme, eh, toimintamme vaikutuksia. Mikä on toimintamme vaikutus? Eh, täytyy, mitä suurempi vaikutus, sen parempi näkyvyys. Me voimme myös hyötyä tehokkuudesta, jos korostamme enemmän resurssiemme rahoituksellista vipuvoimaa ja poliittista vipuvoimaamme. Meidän täytyy pyrkiä saamaan hyvä tasapaino ennakoitavuuden ja joustavuuden välillä. Ja meidän täytyy myös liittyä ehdollisuut- puuttua ehdollisuuteen, jotta apuumme vastataan paremmalla hallinnolla. Yksinkertaistamista tarvitaan aina, myös virtaviivaistamista tarvitaan aina kun puhutaan instrumenteistamme. Näiden periaatteiden tulisi olla johtotähtenämme, kun muokkaamme uutta ulkosuhdetoimintaamme. Kolmen politiikan alueen tulisi olla ulkosuhdetoimintamme ytimessä. Ja mitä tulee omaan alueeseeni, haluaisin kertoa että kansalaisjärjestöjen ja tämän 0,7 prosentin kehitysyhteistyötavoitteen osalta vuoteen 2020 mennessä meidän täytyy ottaa huomioon kehitysapumme volyymin kasvu. EUn täytyy esittää näkyvää roolia. Tällainen eriytetty lähestymistapa, joka liittyy eri maiden kehitystasoon ja myös taloudellisiin ja maantieteellisiin eroihin mahdollistaisi sen, että me voisimme viedä eteemme, eteenpäin yhteisiä etuja strategisten maiden, Kiinan, Intian ja Brasilian kanssa, ja voisimme lievittää köyhyyttä kaikkein köyhimmissä maissa tai heikoissa maissa. Nämä, tämä, tämän eriytetyn lähestymistapaan periaate täytyy juurruttaa tuleviin lainsäädäntöehdotuksiin ja tulevien instrumenttien arkkitehtuuriin. Tätä juuri harkitsemme ja pohdimme. Komissio on toistuvasti ehdottanut ähm, kehitysrahaston budjetointia poliittisen tilivelvollisuuden ja demokraattisen valvonnan tähden. Vuoden 2013 jälkeen tämä argumentti, joka puoltaa kehitysrahaston budjetointia, on edelleen pätevä olen sitä mieltä, että Euroopan parlamentin täytyy esittää erittäin tärkeää roolia AKT-maiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. Siksi tässä budjetointikeskustelussa meidän täytyy puuttua äh, niihin ongelmiin, joita tämänhetkinen rahoitustilanne aiheuttaa. Se liittyy siihen kokonaisvarojen määrään, jota meillä on käytössämme kehitysyhteistyötä varten. Jos ajatellaan maantieteellisesti Ähm, perusteltua yhteistyötä, niin myös temaattiset äh, toimet ovat tärkeitä globaalilla tavalla. Ne parantavat EUn näkyvyyttä. Ne voivat tarjota konkreettista tukea alakohtaisille politiikoille ja ne voivat puuttua prioriteetteihin, joita maantieteelliset instrumentit eivät riittävästi kata. Tietysti ylläpidämme, tällä, ylläpidämme tämänhetkiset temaattiset ohjelmat, mutta meillä on varaa keskittyä myös horisontaaleihin, globaaleihin ja rajat ylittäviin toimiin, esimerkiksi ilmastonmuutokseen, elintarviketurvallisuuden, maahanmuuton ja ilmastonmuutoksen kysymyksissä, ihan näin muutamat mainitakseni. Me voimme myös keskittyä sellaisiin ohjelmiin, joiden avulla voitaisiin puuttua valtioiden fragiliteettiin nämä temaattiset, temaattisten ohjelmien lukumäärää voitaisiin pienentää, voisimme keskittyä suurempiin, korkeamman vaikutuksen toimiin. Kehitysinstrumenttien koordinoitu käy, koordinoitua käyttöä EUn ja jäsenvaltion välillä täytyisi parantaa. Meidän täytyy parantaa yhteisohjelmia ja jakaa työtä paremmin niin, että myös avun tehokkuus paranee samoin kuin EUn ulkoisen toiminnan näkyvyys. Neljänneksi, mitä tulee kasvun ja vipuvoiman ähm, uutta kehityspolitiikkaa koskevassa vihreässä kirjassamme siirrymme kohti sitä, että äh, pyrimme kohti äh, mittakaavainvestointeja niin privaatilla kuin julkisellakin puolella. EUn apu voi olla tällaisen toiminnan katalysaattori. Jotta voimme moninkertaistaa lähteitämme, meidän täytyy vahvistaa kumppanuuksiamme rahoitusinstituutioiden välillä mukaan luottuna Euroopan investointipankki, mutta myös muiden kumppaneiden kanssa, jotka tukevat tällaisia investointeja. Innovaattisten rahoitusvälineiden käyttö on erittäin hyvä väline ja tulee tukemaan tätä tavoitetta. Poliittiset sitoumuksemme. Hyvä puheenjohtaja, saanko vielä kolme minuuttia? Olkaa niin kiltti. Sopiiko hyvä? Niin, poliittiset sitoumukset eh, ehdokasmaita ja mahdollisia ehdokasmaita kohtaan ja naapurimaita kohtaan perustuvat sopimukseen ja Euroopan neuvosto on, Euroopan neuvosto on myös hyväksynyt. Rahoitusapu näille maille on suoraa seurausta tästä poliittisesta sitoumuksesta. Mutta se on myös investointi EUn tulevaisuuteen ja vakauteen EUn lähinaapurustossa. Ja se on myös koko Euroopan unionin omien etujen mukaista. Laajenemispolitiikan täytäntöönpano instrumentti on hyvin määritelty. Se alkaa vakaus- ja assosiaatio-ohjelmista. Tämänhetkinen välineistö on osoittanut, että se opastaa edunsaajamaita kohti Euroopan unionia poliittisen dialogin myötä ja neuvotteluiden kautta. Mitä tulee tämän alueen instrumentteihin, ensinnäkin meillä on liittymistä edeltävä instrumentti. Sitä täytyy vielä toteuttaa hakijamaihin ja mahdollisiin hakijamaihin. Empiä, empiä täytyy vielä käyttää poliittisen ja taloudellisen integraation tukemiseen ja vaurauden alueen luomiseen ja hyvien naapurussuhteiden kehittämiseen. Euroopan unionin rahoitusresurssien täytyy kohdata sen poliittiset tavoitteet ja meidän täytyy pohtia mahdollisuutta eriyttää pikkuhiljaa eri maita ja instrumenttia samalla tavalla kuin kehitysavun kohdalla tehdään. Usein luonnonkatastrofit liittyvät väestöpaineisiin, ne lisäävät epävakautta ja sen vuoksi tällainen tarpeisiin perustuva humanitaarinen avustus on tärkeää. Sitä varmaan tullaan lisäämäänkin. Euroopan unioni on kaikkein tärkein humanitaarisen avun antajamaa ja siksi se on kunnioitettava globaali toimija humanitaarisen avun toiminnat voisivat hyötyä suuremmasta joustavuudesta. Meidän täytyy kuitenkin vielä tehdä enemmän työtä, jotta voimme pohtia, kuinka joustovälinettä ja hätäapureserviä voidaan kehittää. Kannattaa pohtia sitä, tulisiko viimeksi mainitulle antaa monivuotinen ulottuvuus. Se mahdollistaisi sen, että meillä olisi aina tehokkaasti varoja käytössä niin, että voisimme vastata ennakoimattomiin luonnonkatastrofeihin eh, tulevina vuosina. Euroopan unionilla täytyisi olla paremmat keinot puuttua kriiseihin ja siirtymätilanteisiin. Meidän täytyy edistää konfliktien ennaltaehkäisyä, rauhan rakentamista ja kansainvälistä turvallisuutta. Se on meidän ulkoisen toimintamme eh, yleinen johtotähti. Yksi tapa kehittää tätä valmiutta olisi rukata vakausvälinettä niin, että se olisi joustavampi, sillä olisi selkeä linkki rauhaan ja valtioiden rakentamiseen. Tämä voisi täydentää humanitaarisen avun, humanitaarista apuamme ja parantaisi jälleen rakentamista. YUTP ja turvallisuuteen liittyvät operaatiot hyötyisivät siitä myös. Tämä johdattaisi meitä tiellä kohti pidemmän tähtäyksen operaatioihin, kuten valtioiden rakentamiseen. Olisi ehkä järkevää myös pohtia sitä voitaisiinko vakausinstrumentti ottaa mukaan tulevaan kehitysinstrumenttiin nimenomaan hauraiden maiden auttamiseksi. Olen tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti on korostanut suuremman jouston tarvetta. Tämä on erittäin tärkeää ulkoisen avun saralla, kun ajatellaan kuinka kompleksisesta asiasta on kyse ja kuinka nopeasti tilanteet tulevat eteen. Budjetin tarkistus sen yhteydessä meidän tulisi pyrkiä kohti suurempaa joustavuutta. Tämä ei tietenkään saa jo tapahtua pidemmän tähtäyksen rahoituksen kustannuksella. Olisi hyvä, jos meillä olisi väljemmät marginaalit vuosittain. Olisi myös hyvä, jos, jos käyttämättä käyttämättömät määrärahat tiettynä vuonna voitaisiin siirtää tuleville vuosille ja niitä voitaisiin frontloadata tai backloadata kokonaisvaroihin. Kiitoksia. Ja, gut. Hyvä. Suuret kiitokset. Mehän olemme joustavia. Se, mitä me tässä jatkossa vaadimme neuvostolta, kun ajatellaan rahoitusnäkymiä, me voimme sen nyt jo todeta, me olemme joustavia. Jos nyt kaikki ryhmien puhujat puhuvat nelisen minuuttia, niin sitten olemme saaneet takaisin tuon teidän käyttämänne ajan. Johannes Kasuliidis, EPP. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Ensinnäkin on ilmiselvää, että ulkosuhteet tulevat saamaan monivuotisessa rahoituskehyksessä oman otsakkeen. Ei näyttäisi olevan mitään suoraa yhteyttä ulkosuhteen ja EU 2020-strategian välillä. Ja koska suhteiden täytyy heijastella sisäpolitiikkaa, sanottiin eksplisiittisesti EU 2020 keskustelussa, että linjattiinpa tätä strategiaa tuohon monivuotiseen rahoituskehykseen tavalla millä hyvänsä, niin sitä tulisi myöskin soveltaa sitten ulkosuhdekysymykseen, mutta sen ei tulisi poissulkea riittävää rahoitusta muille EUn prioriteetteille mukaan lukien ulkosuhteet. Toiseksi kokemus tämänhetkisistä monivuotisista rahoituskehyksistä ovat osoittaneet, että lähtien otsake neljän katto oli hyvin tiukka. Ja tämä viittaisi siihen suuntaan, että täytyisi uudelleen arvioida tämän otsakkeen tarpeita. Meidän täytyy varmistaa se, että tulevalla kaudella näin ei tapahdu uudestaan enemmän kuin mikään muu otsake joustavuuden tarve, josta komission jäsenkin puhui, se aivan erityisesti liittyy ulkosuhteisiin, koska muuttuvat tarpeet ja prioriteetit tällä kentällä ovat sidoksissa alati muuttuvaan poliittiseen kenttään on ennalta näkemättömiä hätätilanteita, joihin pitää reagoida. Se, että painotetaan joustavuutta, siis tästä syystä täytyy painottaa sitä, että joustavuus täytyy taata. Se summa, joka nyt on osoitettu hätäapuvaraukseen, se on osoittautunut riittämättömäksi. jos otetaan huomioon myöskin se, että on tarve rahoittaa uusia poliittisia prioriteetteja tällä alalla, viimeiseksi eh, banaanimarkkinajärjestelyt, siis periaate, jonka mukaan tuoretta rahaa tuoreisiin prioriteetteihin, sitä tulisi aina soveltaa. Pysyvät prioriteetit ja ohjelmointi ulkosuhteisen, niiden ei tulisi kärsiä tämän takia. Euroopan parlamentti on esittänyt useampiakin pyyntöjä, jotta Euroopan kehitysrahasto sulautettaisiin EUn talousarvioon. Jos näin tehtäisiin, niin silloin tehokkuus ja läpinäkyvyys lisääntyisi ja varmistettaisiin myöskin demokraattinen valvonta. Otetaanko tämä ehdotus huomioon komission ehdotuksessa, joka liittyy tuleviin monivuotisiin rahoituskehyksiin? Me olemme nähneet kasvua hallitusten välisissä varoissa, vakausmekanismissa ja niin edelleen. Eli tästä syystä koordinaation tarve on ilmiselvää. On tunnustettu fakta, että EUn kanta, jonka mukaisesti EU kansainvälisellä poliittisella näyttämöllä ei ole suhdassa äh, niiden määrärahojen kanssa, joka, jonka se osoittaa kansainväliseen apuun. Tämä pätee esimerkiksi Palestiinalle annettavaan tukeen. Haluammeko me, että meillä on tärkeä rooli Lähi-idän tapahtumissa vai ei? Minkälaisia toimi, minkälaisiin toimenpiteisiin voitaisiin ryhtyä, jotta lisättäisiin EUn toimien, kenttätoimien tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä, jotta parannettaisiin EUn poliittista asemaakin. Kiitoksia. Ja nyt sitten Demarien puolesta tai Sberman neljä minuuttia. Thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Kehitysyhteistyövalokuntani kanta liittyen tähän aiheeseen ja monivuotiseen rahoituskehykseen on olemassa, mutta minä nyt puhun tässä siitä, että millaisena me näemme tulevaisuuden seuraavan seitsemän vuoden aikana kehityspolitiikassa EUn ulkosuhteissa. On selvää, että on kolme suurta prioriteettia, keskeistä prioriteettia ulkosuhdetoimissa ja myöskin sisäpolitiikassa. Meidän täytyy tehdä työtä kohti rauhaa maailmassa, jossa on monenvälisiä sopimuksia ja vuoropuhelua. Me tarvitsemme maailmanjärjestyksen, joka perustuu ihmisoikeuksiin, naisiin ja miehiin, ähm, herkkiin ryhmiin, esimerkiksi vammaisiin. Me tarvitsemme maailmanjärjestyksen, joka perustuu kestävään kehitykseen, jossa kunnioitetaan resursseja, ympäristöä ja biologisen monimuotoisuuden jälleen aikaansaamista, jonka me olemme olemme menettäneet ja myöskin ilmastonmuutos on otettava tässä huomioon. No nämä kolme asiaa, kestävyys, rauha ja oikeudet, näiden tulisi olla johtotähtenä meidän politiikoissamme. Ja EU, nämä asiat ovat keskeisiä EUn kaikille jäsenvaltioille ja kansalaisille, mutta miten tehokas on EUn kehityspolitiikka tänä päivänä? Minun mielestäni se on 28 Siis jäsenen toimintaa, jossa on hyvin paljon hyviä toimia, mutta mikä voisi olla EUn lisää? Tämä on meidän yhteistyömme vahvuudessa ja myöskin niissä poliittisissa vaikutuksia, joita Euroopan unionilla voi olla. Euroopan unionin täytyy olla tässä se todellinen koordinaattori jäsenvaltioiden välillä ilman, että se on 28 antaja niin kuin muut, joten jäsenvaltioiden täytyy keskittyä paremmin siihen, mitä ne tekevät parhaiten ja missä ne sitä tekevät. Täytyy keskittyä ja Euroopan komissio toimii johtajana näiden hankkeiden koordinoinnissa, jotka ovat liian suuria yhden jäsenvaltion järjestämiseksi tai se täytyy tai, se, tai EU hoitaa sen paremmin, koska sillä on poliittista vaikutusvaltaa. Tämä mielestäni johtaa seuraavaan rakenteeseen. Jäsenvaltiot keskittyvät alueisiin, maihin ja niihin aihepiireihin, jossa niillä on eniten asiantuntemusta ja jossa ne ovat parempia. Komissio koordinoi ohjelmat jäsenvaltion var- varmistaakseen, että eri alueet ja aihepiirit otetaan huomioon. Ulkosuhdepalvelu totta kai on keskeinen vahvistaessaan ja varmistaessaan tämän politiikan näkyvyyden, siis Euroopan unionin kehityspolitiikan näkyvyyden, ja se myöskin jättää tilaa siis tämä rooli, joka jäsenvaltiolla, komissiolla on ja ulkosuudenhallinnolla on, se jättää tilaa komissiolle keskittyä seuraavaan. Toteaisin, että poliittinen vahvuus antaa komissiolle mahdollisuuden toimia hyvin vahvasti investoinneissa demokratiassa, hyvässä hallintotapassa, ihmisoikeuksissa ja oikeusvaltioperiaatteen kohdalla. Ensinnäkin No sitten suuret infrastruktuurihankkeet, joita jäsenvaltio yksinään ei voisi hoitaa. Kolmanneksi sanoisin, että meidän täytyy edelleen keskittyä, että investoimme terveyteen ja koulutukseen, pitää kiili tästä 27 prosentista ja sen tavoitteista, mutta jotta voisimme myöskin investoida suuren mittaluokan hankkeihin, esimerkiksi vakuutuspolitiikkaan – Meillä on EU:ssa aivan ainutlaatuinen mahdollisuus olla suuri toimija myöskin rahoitusmenetelmien kohdalla, esimerkiksi mikrorahoituksen kohdalla investointipankin ohella. Meillä voi olla myöskin hyvin rakentava vastaus esimerkiksi, kun ajatellaan katastrofien, katastrofissa auttamisessa humanitaarinen apu ei liity poliittisiin valintoihin, vaan se on neutraalia. Ja on erittäin tärkeää, että tämä valinta tehdään tällä tavoin. Minä nyt lopetan tähän, koska nämä ovat ne keskeiset asiat, joita halusin ottaa tässä esille. On hyvin monia muita, mutta ehkä voimme ottaa ne esille myöhemmin keskustelun aikana. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee seuraavan seitsemän vuoden rahoitusnäkymiin? niin äh, siellä Euroopan unionin kunnianhimoja täytyisi tarkentaa. Haluammeko me kauppavaltaa, diplomatiaa, haluammeko me toimia maailmanlaajuisen turvallisuuden puolella ja haluammeko me osoittaa solidaarisuutta köyhille maille. Jos näin olisi, niin kehitysyhteistyöpolitiikalla on oma paikkansa tässä määritelmä jo sinällään. Siinähän sanotaan, että autetaan kehitysmaita kehittymään, jotta he eivät enää tarvitse kehitysapua. Tämä on siis kehitysavun määritelmä. Ja tästä me saamme prioriteetit. Ensinnäkin kohdentaminen. Haluaisin viitata tutkimukseen, joka tehtiin hiljattain ja jossa tehdään seuraava toteamus. Vuodesta vuoden 1981 ja 2011 välillä maailmanlaajuinen BKT on kasvanut yhdeksäntoista miljardilla dollarilla. Eli suurin osa tästä meni köyhille maille ja tämä kohdentaminen ei ole toiminut ja tässä on epäonnistuttu. Minun mielestäni yhteistyö, kehitysyhteistyöpolitiikkaa ei voida harjoittaa, jos ei tätä toteamusta tehdä ja globalisaatio vähentää eroja kansakuntien välillä, mutta se kasvattaa sitä kansakuntien sisällä. Tällä tarkoitan sitä, että Kiina, Intia, Brasilia eivät tarvitse enää senttiäkään kehitysyhteistyöapua, koska ne luovat jo riittävästi vaurautta. Näiden maiden ongelma ei ole rikkauden luominen, vaan tämän jakaminen maan sisällä. Se on näiden maiden tehtävä, ei meidän tehtävämme, eikä kehitysyhteistyö yhteistyön tehtävä varsinkaan. Eli tämä vastuu kuuluu näille maille, mutta Burkina Faso, Chadi, Nigeria, Etelä-Sudani, nämä ovat maita, jotka eivät selviydy tilanteesta itse. Siellä kuolleisuus on 250 henkilöä, 1000 henkilöä kohtaan, eli näille maille apua täytyy antaa. No tietenkin voidaan harjoittaa kallista politiikkaa, mutta voidaan myöskin äh, harjoittaa politiikkaa, joka ei maksa paljon. Ja tähän haluaisin viitata. Tämä liittyy siihen poliittiseen keskusteluun, jota käydään kiinalaisten ja intialaisten kanssa. Ja sanotaan heille, että hei, teille ei enää kehitysyhteistyötä anneta, koska he eivät enää sitä tarvitse. Sitten mitä tulee tähän kalliiseen politiikkaan, no 0,7 prosenttia on se eurooppalainen kehityskonsensus, joka on saavutettu. Tätä ei tule rikkoa. Tämä on lupaus, joka on annettu jo 35 vuoden ajan, eli miksi tämä tulisi nyt rikkoa nyt kun ei ole enää kuin neljä vuotta kulunut siitä, kun Eurooppa sitoutui täyttämään tämän tavoitteen. Sitten mitä voimavaroja tulisi saattaa käyttöön? No, talousarviovarat on hyvä keino, mutta samanaikaisesti täytyisi saada aikaan kulttuuria, sellaista kulttuuria, jossa kansalle selvitetään, että kaikkea ei voida ennakoida. Ja tässähän tietenkin oletetaan, että jonkinlainen valvontamekanismikin on olemassa. Miten sitten varoja käytetään tehokkaammin hyväksi, jotta näissä asioissa päästäisiin eteenpäin. Nämä ovat niitä kysymyksiä, joissa meidän täytyisi löytää ratkaisuja. Mitä tulee kehitysrahastoon, haluaisin sanoa, että minun ryhmäni puoltaa, mutta tähän liittyy tähän eurooppalaisten kehitysyhteistyövarojen talousarvion sulattamiskysymykseen liittyy kysymyksiä, joita ei ole, joihin ei ole vielä vastattu. Tullaanko tätä kattoa nostamaan tämän summan mukaisesti? Näin ei tällä hetkellä ole tapahtunut. Meillä on katto plus sitten se summa, joka saadaan kaksikymmentäseitsemän jäsenvaltiolta tähän kehitysrahastoon vähennetäänkö se sitten katosta, jos näin tapahtuu, niin silloin me joudumme ristiriitoon kaikkien muiden politiikan alojen kanssa. Ja toiseksi kehitysrahasto on AKT-maiden ja EU-maiden yhteisomistuksessa. Tämä on arkaluontoinen kysymys. Me haluamme tämän osallistumisen säilyttää. Tämä on malli, josta muut voisivat ottaa opiksi. Ja sitten mitä tässä on sanottu joustavuudesta, niin me allekirjoitamme kaiken tämän. Minulla olisi vielä paljonkin sanottavaa, mutta haluaisin kiittää teitä huomiostanne, koska jossakin vaiheessa puheenvuoro täytyy päättää. Franziska Brandner. Kiitoksia Franziska Brandner. Kiitoksia oikein paljon. Niin, olen samaa mieltä kanssanne, herra Fyyle. Anteeksi, siis Piibalks. Olen yleensä Afetissa herra Fyylen kanssa. Meillä on näitä puutteita. En ehkä samalla tavoin puhuisi niistä kuin te, mutta haluaisin nyt vielä nopeasti reagoida siihen, mitä kollegani puhui jäsenvaltioiden asiantuntemusta ja tästä koordinoinnista. Me olemme nähneet menestyksestä, että mitä tämä nyt sitten, mitä tapahtuu niin kuin esimerkiksi kun esimerkiksi Tunisiassa. En tiedä, onko tämä oikea tapa. Meillä ei kuitenkaan ole tällaista jälleenrakennusvälinettä, todellista sellaista. Meillä on humanitaarinen apu, ja sitten tämä yleisemmällä tasolla oleva kehitysapua. No se, mitä ei ole, on se, mikä on siinä välissä. Ja me yritämme nyt ottaa paloja tai osia, otamme vakautusvälineestä rahaa ja niin poispäin, mutta, mutta tämä ei ole mikään oikea vastaus. Se ei kuitenkaan riitä. Eikä sen pitäisi olla sinällään oma väline. Se pitäisi linkittää kehitykseen ja sen pitäisi olla enemmän joustavuutta. Totta kai tämä on sitten vakautusvälinen etu, Nimenomaan se, että sitä käytetään muutaman kuukauden jälkeen eikä se kestä useita vuosia, joten meidän pitäisi saada aikaiseksi joustavampi jälleenrakennusportfolio, kehitysväline ja myöskin, että voisimme helpottaa painetta, mikä kohdistuu vakautusvälineeseen. No sitten meiltä puuttuu todellinen väline liittyen näihin nouseviin valtioihin. Jos me haluamme toimia niiden kanssa strategisemmalla tasolla, emmekä halua väärin käyttää, niitä meillä täytyy olla erillinen mekanismi myöskin tätä varten, joko ulkosuhde, väline tai mikä tahansa. Voi tätä oda kuitenkaan käyttää väärin. No sitten ihmisoikeuspuolella tämä väline demokratian edistämiseksi, niin se on liian pieni. Me olemme esimerkiksi nähneet, että Pohjois-Afrikassa sitä olisi tullut käyttää enemmän viime vuosina. Se on yksi väline, jossa me voimme tehdä yhteistyötä myöskin kansalaisyhteiskunnan kanssa. Ja tämä on ratkaisevaa, jos haluamme olla vakavissamme demokratian ja ihmisoikeuksien edistämisessä, joten meidän todellakin täytyy kasvattaa määrärahoja tässä suhteessa. No sitten tämä siviiliväline, meidän täytyy tässä hiukan kaventaa mandaattia, joten on ole täysin samaa mieltä kanssanne. Mielestäni meidän täytyy kaventaa sitä jonkinnäköinen arviointituki ja että menemme paikan päälle ja konfliktien ennaltaehkäisy. Meidän pitäisi kaventaa toimiala tähän siitä ei pitäisi tulla liian yleinen väline, joka keskittyy kaikkeen, mutta ei kuitenkaan mihinkään, vaan koska se on joustava. Me tarvitsemme tiivistetyn välineen, joka olisi konfliktien ennaltaehkäisyn siihen käytettävä ja jossa myöskin saataisiin joustavaa rahoitusta. Meidän täytyy myöskin äh, vaatia demokraattisia valvontaoikeuksia, jos haluamme lisää joustavuutta meidän täytyy kyllä puoltaa joustavuutta ainoastaan, jos saamme tämän demokraattisen valvontaoikeuden. Tässä käydään keskustelua parlamentin neuvoston ja komission välillä. Ja olen samaa mieltä liittyen tähän kehitysrahastoon. Jos se integroidaan, niin se voi tulla ainoastaan niin kuin muiden päälle eikä korvata mitään. Ja sitten vielä nopeasti viimeinen asia, direkti, äh, suora budjettituki ja jos sitä nyt tulevaisuudessa käytetään, niin sen täytyy keskittyä enemmän hankkeisiin. Meidän täytyy myöskin varmistaa, että rahas, kun rahoitamme, niin myöskin valvomme, että mihin rahat käytetään. Näemme tämän esimerkiksi Pohjois-Afrikassa, Keski-Aasiassa. Rahoja ei ole käytetty hyvin silloin, kun kyseessä on ollut suoria budjettitukia, ainakaan tällaisessa valtiossa, jossa edelleen on diktatuuri. Kiitos. Kiitoksia Francisca. Rich Ashworth seuraavaksi. Um, chairman, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaikissa näissä otsakkeissa, joita tarkastelemme, niihin liittyy kolme seikkaa, jotka haluan selvittää. Ensinnäkin haluaisin tietää, mikä on komissaarin ja hänen osastonsa visio ja kunnianhimoinen tavoite. Voiko hän antaa selkeyttä tarkoitusperistä? Haluaisin varmuuden varainkäytön kurista, tilivelvollisuudesta ja avoimuudesta ja haluan osoituksen eurooppalaisesta lisäarvosta. Olemme jo pitkään puhuneet Euroopan ulkosuhdehallinnosta. Tämä valiokunta aivan oikeutetusti esitti kysymyksiä näistä kaikista seikoista ja oli vielä paljon varauksia. Sitten ulkoisista politiikoista haluaisin ilmaista samankaltaisia varaumia otsakkeessa neljä. Ymmärrän kyllä, että siihen on liittynyt aina neljä ongelmaa. Ensimmäinen alirahoitus. Niin kauan kuin minä olen ollut mukana budjetin valvonnassa, niin rahasummat ovat, eivät ole koskaan täyttäneet Euroopan unionin poliittisia aspiraatioita. Toinen ongelma on ennakoimattomuus. On selvää, että meidän täytyy aina, siis Euroopan unionin täytyy aina vastata nopeasti ja tunteellakin intohimoisesti kriiseihin, joita tupsahtelee siellä ja täällä yhä enemmän ja enemmän. Siksi tarvitaan tietty määrä joustavuutta. Mutta samanaikaisesti tämä otsikko, otsake on ollut sellainen, että tilintarkastustuomioistuin on aina kritisoinut sitä tarkkuuden puutteesta. Joten olen yhtä mieltä monien kollegoiden kanssa siitä, että tarvitaan enemmän joustavuutta, mutta paljon muutakin täytyy tehdä. Täytyy pohtia näitä prosesseja ja sitä, miten rahaa annetaan. Kaiken kaikkiaan mielestäni 6 prosenttia budjetista on ihan kohtuullinen määrä noin määrällisesti, mutta se ei laadullisesti välttämättä riitä. Ja, das ist wohl wahr. Uh, die Quanti- niin, tämä on varmastikin totta määrän ja laadun täytyy täsmätä, koska muuten emme voi oikeuttaa sitä, mitä me tarvitsemme Euroopan talousarviota varten. Minä en nyt tässä näe enää ketään Guelta, enkä ketään EFDn puolesta, joten voinkin sitten seuraavaksi ottaa James Ellisin vuoroon. Thank you, uh, madam. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on yksi kohta, joka liittyy näihin kuuteen tavoitteeseen, joista komission jäsen puhuu, ja jotka liittyvät tuleviin rahoituskehyksiin. No tietenkin odotettavissa on köyhyyden poistaminen, erityissuhteet naapurimaihin. Nämä minun mielestäni ovat tällaista jatkuvaa toimintaa mutta yhdessä kohdassa puhuttiin teollisuusmaista ja strategisesta ajattelusta ja minua on aina huolestanut se, että meillä on strategisia kumppanuuksia niistä kuulee puhuttavan korkeilta virkamiehiltä ja joskus omissakin toimielimissämme ja siellä puhutaan strategisista kumppanuuksista, mutta ei mitään strategiasta ja näyttäisi siltä, että me valitsemme nämä maat strategisen kumppanuuden suhteen, mutta ne eivät itse asiassa tarkoita mitään. Ja haluaisinkin, että komission jäsen määrittelisi, mitä strateginen kumppanuus tarkoittaa ja mikä on sitä pitkän aikavälin strategiaa, jota ulkosuhdehallinto sitten harjoittaisi. So, dann frage ich jetzt noch mal in die... Kysyn nyt vielä täältä kollegoilta, että onko vielä puheenvuoropyyntöjä, kysymyksiä Kyllä, Jöran. Vielä Charles, no niin, ensin Jöran Färm, sitten Charles Jörens ja sitten komission jäsen vastaa. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, täällä puhuttiin strategisista huolista, jotka liittyvät Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden kehitysavun koordinointiin, mutta on muitakin kysymyksiä, hyvä puheenjohtaja olemme käyneet keskustelua. Tai no, suurin osa budjetin osastosta neljä liittyy naapuruuspolitiikkaan, naapuruusinstrumenttiin, liittymistä edeltävään instrumenttiin ja niin edespäin. Ja tässä kehityskulku on hyvin, hyvin arkaluontoista. Lähi-ikä, Tunisia, Egypti, Georgia, Azerbaidsan, Armenia ja niin edespäin. Valko-Venäjä. Päivän selvää, että tällä alueella, jos haluamme saada aikaan vaikutusta, tarvitsemme enemmän taloudellisia resursseja. Näiden lisäksi keskustellaan myös yhteistyöstä kehittyneempien maiden kanssa. Monet puhujat ovat puuttuneet tähän. On käyty koko pitkää keskustelua ilmastonmuutoksen rahoittamisesta. Kuten jo mainitsin, niin Salivanhan jo totesi, että meidän täytyy tarkastella vuoden 2013-2014 12 äh, rahoitusohjelmointia, se on lyhyen aikavälin suunnittelua, mutta täytyy vielä vuoden 2000 osalta siis lisätä 5 prosentilla 2013 7 prosentin kasvuennuste komissiolta on kuultu, mutta mikään ei viittaa sellaiseen kehitykseen, joka olisi vähemmän merkittävää vuoden 2013 jälkeen, joten kysymykseni komissiolle on seuraava. Mitä olette tästä mieltä? Onko sellaisia alueita, joiden osalta voimme pienentää ponnistuksiamme? Onko alueita, joiden osalta voimme lisätä eurooppalaista lisäarvoa jäsenvaltioiden puolesta niin, että nämä halukkaammin maksaisivat EU-budjettiin niin, että itse sitten tekisivät sääntöjä, äh, säästöjä ja kuitenkin tehostaisivat toimintaansa vai mitä olette mieltä? Koska muussa tapauksessa aina tulee ongelmia. Joka ikinen vuosi äh, otsikko Kaksikko neljä täytyy pelastaa joustovälineen avulla ja nyt on vieläkin enemmän kehitysmenoja. Joten mitkä ovat aikeenne? Miten aiotte puuttua tähän päivän selvään ongelmaan, joka liittyy kunnianhimoisten tavoitteiden ja resurssien yhdistämiseen? Niin, minä näin jo, että kollegojen puheenvuoropyyntöjä nyt tulee tässä entistä enemmän. Muutkin provosoituvat tässä, mutta nyt ensin saisi. Kiitos. Vielä kolme kohtaa. Se, mitä sanoin äsken suhteessa Intian, Kiinan ja Brasiliaan, niin se vaatii sitä, että tämä apu täytyy lopettaa pikkuhiljaan jotta ei synny tällaista triangelia, jossa pohjoinen on avustaja ja sitten Kiina ja joku toinen etelämaa on sitten avun saaja. Toiseksi Koordinaatio 28 toimijan välillä, siis komissio ja 27 jäsenvaltiota, täytyisi tarkastella rahoituskehyksiä näiden vuoteen 2015 odotettavien kehityskulkujen valossa koska miksi ei suunniteltaisi yhteistä ohjelmointia komission ja tiettyjen jäsenvaltioiden välillä Minun mielestäni näin jo tehdään jossakin määrin. Periaatteessa minun mielestäni mikään ei estäisi tällaista. Minun mielestäni tämä olisi hyvä tapa myöskin voittaa nämä talousarvioheikkoudet esimerkiksi teidän osastollanne ja sama pätee myöskin hätäapuun. Eli tästä vastaavan komission jäsenen osalta. Eli jos komissiolla ei enää ole rahaa, niin se voisi vedota jäsenvaltioihin. Ja kuten perussopimukset nyt ovat vakaata ja se, ne sitovat jäsenvaltioita, niin jäsenvaltioiden tulisi koordinoida politiikkaansa paremmin ja tällöin täydentävyyttä voitaisiin käyttää tässä hyväksi. Kiitoksia. Seuraavaksi Riikka Manner. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja, arvoisa komissaari Minulla on oikeastaan kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittyy nimenomaan kehitysyhteistyöhön ja kehitysyhteistyön budjettiin. Mielestäni meidän pitää tehdä sinne radikaalejakin muutoksia. On tärkeää, että olemme edelläkävijä Euroopan unionin kehitysavussa, mutta meidän pitää myös pystyä uusiutumaan sillä sektorilla. Yksi tärkeä sektori myös kehitysyhteistyön sisällä liittyy tähän uusiutuvaan energiaan ja nimenomaan uusiutuvan energian hankkeiden tehostamiseen osana kehitysyhteistyötä. mikä on komissaarin mielipide tähän kysymykseen ja onko komissiolla suunnitelmia keskittyä entistä enemmän myös tälle sektorille kehitysyhteistyössä koska uskon että voimme tehdä erinomaista yhteistyötä ja myös meillä euroopan unionina olisi annettavaa nimenomaan sillä sektorilla toinen kysymykseni liittyy näihin enpi ohjelmiin joihin jo viitattiinkin. Äh, onko jäsen tietoinen niistä suurista ongelmista joita tällä hetkellä on enpi ohjelmien toimeenpanossa ja mitä voimme sen suhteen tehdä? eritoten äh, venäjän kanssa äh, on näitä ongelmia ja pitkälti se johtuu siitä että enpi ohjelmat käsittävät lähinnä yhteistyön kehitysmaiden kanssa ja tämä on siinä mielessä jo tietyllä tapaa henkinenkin ongelma suhteessa venäjään voisiko ajatella että myös enpi ohjelmien osalta otettaisiin oppia muun muassa tietyistä aluekehitykseen liittyvistä ohjelmista joissa olemme onnistuneet hyvin koska nämä pitkälti ovat saman tyylisiä hankkeita? Kiitoksia. Sitten Raimer Böge ja sitten komission jäsen vastaa. Kiitoksia aivan lyhyesti täydennyksenä siihen, mitä sanottiin Monet asiat, mitä kollegat tässä totesivat, myöskin vaikuttavat siihen, että meidän täytyy myöskin analysoida olemassa olevia välineitä ja ohjelmia, esimerkiksi nämä hankkeet, projektiavut. Meidän täytyy nämä ottaa huomioon ja myöskin kehitysvaliokunnan lausuntoa tässä täytyy tarkastella. Siinähän on korva merkintä näihin tarpeisiin, mitkä liittyvät koulutukseen ja terveyteen. Ja tarkoitushan on tässä nyt ottaa sellaisia hankkeita esille, jotka todellakin auttavat ihmisiä ja täytyisi niihin fokusoida. Haluaisin vielä kuulla tämän, kun ajatellaan tätä koko tematiikkaa, joka kolmisen vuotta sitten otettiin esille tämän Food Facility-asian muassa. Totta kai tässä nyt aika paljon rahaa saatiin, saatiin kyllä kerättyä, mutta mitään seurauksia kansainvälisellä tasolla tai EUn tasolla ei tässä saatu aikaiseksi ja tästä syystä tähän täytyisikin puuttua uudestaan ja haluaisinkin kuulla komission jäsenen mietteet tähän. No sitten vielä tämä kysymys, kun sanomme yhtäältä, että kehitysrahat budjettiin, totta kai joissakin jäsenvaltioissa on kyllä myönteisiä muutoksia verrattuna aikaisempiin kantoihin ja sitten meidän täytyy myöskin ajatella täydentäviä välineitä, mutta miten komissio nyt aikoo käsitellä sitä, että mitä neuvosto nyt tässä on päättänyt ikään kuin muiden ohi, kun ajatellaan näitä rahoja, jotka liittyvät ilmastoon kysymyksiin. Se ei ole tässä riittävästi puhunut parlamentin kanssa. Komissio ei tässä myöskään saisi ikään kuin jäädä syrjään. Ja sitten vielä yksinkertainen kysymys, eli se, että jos meillä nyt on ongelmia tässä asiassa, me näemme tämän sivulla 15, tässä hyvässä yhteenvedossa, jonka Policy Department D on tehnyt, miten nyt on tarkoitus määrärahat sijoittaa ja mihin ne sitten loppujen lopuksi joutuivat, external relations, humanitarian aid, joten tässä nähdään kyllä, missä meillä on puutteita. Ja minä nyt pyytäisin myöskin komissiota pohtimaan myöskin näiden välineiden sopeuttamisen ja niiden marginaalien ohella että emmekö me tarvitsisi tässä myöskin täydentäviä välineitä, esimerkiksi tämä solidaarisuusrahaston sisäinen väline, että meidän ei sitten tarvitsisi reagoida jotenkin kummallisella tavalla joissakin tilanteissa, joten että tässä ikään kuin kehitettäisiin hiukan suurempi välineistölaatikko, joka myöskin mahdollistaisi meille nopeamman reagoimisen sitten näihin asioihin. Kiitokset komission jäsen Piibalks. Pyydän nyt, että vastaatte. Teillä on hiukan enemmän aikaa, koska kaikki toimivat kurinalaisesti puheenvuoroissaan. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. No, lähden liikkeelle konkreettisimmista ja siirryn sitten käsittelemään näitä laajempia kysymyksiä. Ensin nämä konkreettiset kysymykset. Täällä esitettiin kysymys siitä, miten EU-apua hallinnoidaan hiljattain käytiin keskustelua talousarvion valvontavaliokunnassa, joka perustui tilintarkastustuomioistuimen kertomuksille siitä, miten kehitysrahaston varoja käytetään. Ja voisin sanoa, että kehitysrahastossa virhetaso on alle kaksi prosenttia ja talousarviossa se oli 2-5 prosenttia Eli tietenkin parannukseen on varaa, mutta me olemme toimineet paremmin tai vähintään yhtä hyvin kuin tietyt muut sisäiset politiikat ja tätä toimintaa me jatkamme. Sitten läpinäkyvyys. Kaikki projektit ovat läpinäkyviä, tiedot ovat saatavilla äh, verkossa. Äh, keskustelun aikana kävi ilmi, että näin ei ollut ja nettisivut avattiin välittömästi ja varmistettiin, että tämä toimi. Meillä on myöskin avun läpinäkyvyysaloite. Eli me emme pelkää kritiikkiä ja läpinäkyvyyttä. Näillä alueilla me todellakin äh, menneet eteenpäin myöskin meidän kumppanimme ovat kiinnittäneet toimintamme huomiota ja nämä viralliset eh, ilmoitukset, niissä me olemme toimineet eri, erittäin hyvin, eli tässä kaikki on hyvin. Sitten mitä tulee tarpeisiin, jos eh, tarkastelen tämänhetkistä tilannetta maailmassa, esimerkiksi Sudan ja sen menestyksekäs kansanäänestys, niin se ei olisi ollut mahdollista ilman meidän apuamme. Ja jos nähdään mahdollisuus voittaa sotaa merirosvotta vastaan, niin no sillä ei voiteta muita taloudellisia ongelmia. Eli moni asia on tapahtunut sen takia, että EU on toiminut. Myöskin köyhyyden lieventäminen. Me olemme suurin avunantaja, vaikkakin me olemme alle 0,5 prosentin tällä hetkellä, mutta me olemme saaneet aikaan paljonkin. Koulutuksessa on tapahtunut parannusta, terveyspalveluja, maat kulkevat kohti näitä vuosituhat tavoitteita. Eli yritän tässä hakea oikeutusta sille, että me olemme tehneet asioita ja on järkeä saada EUlle vahva ulkosuhdehallintoväline. Myöskin kun rahoituskehyksistä keskusteltiin, tuolloin kävi ilmi ja kaikella kunnioituksella näihin talousarviokeskusteluihin ja vaikeuksiin, niin EUlla on kyllä mahdollisuus vankkaa tiukkoihin vastauksiin ja reagointeihin. Monissa tapauksissa EUn toiminta on korvannut yksittäisten jäsenvaltioiden toiminnan. Voisin mainita tämän vuosituhattavoite huippukokouksen New Yorkissa. EUn, EU-nimet, siis 27 27 maan nimet, niiden nimissä julkistettiin biljoonan apu ja kuitenkaan sitten eh, ei tähän hätäbudjettiin saatu lisärahaa. Eli meillä on paljon esimerkkejä, jotka haluaisin mainita. Ja sitten haluaisin käydä läpi joitakin yksittäisiä asioita. Ensinnäkin kysymys tästä 2020-strategiasta. Minä olen sitä mieltä, että meidän ei tulisi jakaa ulkosuhdehallinnon välineitä – eri komission jäsenten alaisuuteen. Olen toiminut energiakomission jäsenenä ja kärsin siitä, että meillä ei ole sisäistä energiavälinettä, mutta tietenkin nämä voitaisiin ottaa ulkopolitiikan välineisiin mukaan. Eli puhuisin sen puolesta, että ulkosuhdehallinnossa täytyy keskittyä demokraattisen valvonnankin takia. Sitten joustavuudesta Sanoimme, että joustavuutta tulisi olla, mutta se tulisi sovittaa yhteen valvonnan, demokraattisen valvonnan kanssa, koska sitä kautta saadaan takuita siitä, että joustavuus on riittävää ja eh, että eh, kaikki tulee katetuksi. Sitten kehitysrahaston talousarvio No, minun mielestäni tässä on kysymys valvonnasta. Tämä rahasto toimii hyvin, se on ollut pitkään olemassa, mutta valvontaa oikeus tulisi parlamentille antaa. Ja tiedän sen, mitä Charles sanoi, että siis olen laittanut, asettanut jo tähän varauksen, mutta muodollisesti tulisi saada demokraattista valvontaa tähän. Ja komission jäsenenä pidän valvonnasta, koska on hyvin hankala vastata näihin kysymyksiin, mutta jos pääsee kyselystä läpi, niin siitä saa voimaa, koska silloin tietää, että selusta on, on taattu. No tietenkin tehdään vihreitä, virheitä ja virhearvioita, näin tapahtuu ja näin saattaisi todellakin tapahtua ja tästä syystä puhun ja uskon tiukkaan valvontaan. Sitten vaikutukset kentällä uskon, että tämä uusi arkkitehtuuri tulee auttamaan tilannetta, koska jos tarkastellaan EUn kehitysyhteistyöpolitiikkaa, niin usein nämä projektit ovat sinällään hyviä, mutta sitten kysymyksiä herää siitä kokonaisvaltaista politiikasta kyseenomaisen maan suuntaan. Ja tämän uuden arkkitehtuurin kautta meillä on uutta vahvaa ulkopolitiikkaa ja on varapuheenmies, joka on, varapuheenjohtaja, joka on näkyvässä asemassa ja EITKon kauttakin me voimme viedä eteenpäin johdonmukaista ja vastuullista politiikkaa kentällä. Eli minun mielestäni olosuhteet ovat olemassa. Jos tarkastelette komission jäsenten vastauksia, niin me entistä enemmän vastaamme teidän kysymykseenne siitä, mitä on saavutettu, kuinka monta lasta on päässyt kouluun, miten terveydentila on parantunut, miten, mitä me teemme rauhan ja turvallisuuden suhteen. Eli näihin kysymyksiin kyllä tulee vastauksia. Me olemme saavuttaneet kentällä suuriakin asioita. en haluaisi asettaa kyseenalaiseksi sitä, mitä tässä sanottiin, koska on totta, että meitä pidetään 28. lahjoittajana. Me olemme käynnistäneet kaksi suurta prosessia ja näissä mennään juuri siihen suuntaan, mistä puhuttiin. Me olemme lähteneet mukaan inklusiiviseen kasvuun ja vihreän paperin projektin. Eli me pyrimme siihen, että me haluamme antaa äh, potkua näille prosesseille ja mukaan lukien oikeus äh, ihmisarvoiseen työhön ja työpaikkaan ja niin edelleen. Eli tämä on erittäin olennaista. No, Charles puhui näistä miljardeista. No, tietenkin meidän täytyy saada kehitysyhteistyöhön enemmän rahaa ja meidän täytyy kohdentaa näitä varoja paremmin. Ja sitten mitä hän puhui hyvästä hallinnosta. No tässä olemme samoilla linjoilla. Sitten Roa Brandnerin kommentit. Vakausväline on sellainen, että sillä voidaan nopeasti reagoida – tietyissä esiin eteen tulevista, tulevissa tilanteissa sen sijaan, että käytettäisiin humanitaarista apua se voitaisiin ottaa tässä välineessä huomioon ja minun mielestäni tähän tätä välinettä tarvitaankin, koska tänä päivänä me yritämme tehdä näistä kehitysvälineistä tällaisia välineitä ja se ei oikeastaan toimi ja poliittisestikin tämän puolustaminen on hankalaa, eli on selvää, että tätä tarvitaan. Sitten ähm, tämä ICI Plus, tässä puhuttiin äh, strategista kumppanuuksista, no Kiina, Intia, Brasilia, ne ovat erilaisia kuin muut keskitulotason maat, koska ne tarjoavatkin kehitysapuja. Minun mielestäni on hankala tarjota apua maalle, joka tarjoaa itsekin kehitysapua. Eli tietenkin me voimme tehdä kehityksenkin saralla yhteistyötä, mutta meidän täytyy sopia näistä asioista. Eli tehkää te, hoitakaa te nuo asiat ja me hoidamme tietyt muut asiat. Tästä on kysymys strategisessa kumppanuudessa. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen kohdalla on puhuttu hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista. Eli meidän etujemme mukaista on, että Kiina näin toimii ja täten meidän täytyy auttaa Kiinaa kehittämään teknologiaa. Sitten myöskin opiskelijavaihto. Tässäkin on kysymys strategisesta intressistä meidän kannaltamme ja tätä voitaisiin rahoitusvälineillä tukea, mutta tässä ei ole kysymys perinteisesti kehitysyhteistyöstä ja tästä syystä minun mielestäni tämä tulisi kattaa uudenlaisilla välineillä, jotka ovat kohdennettuja. Ja tässä ei ole kysymys siitä, että annettaisiin katteettomasti kehitysapua Kiinalle, vaan tässä on kysymys omista eduistamme. Ja nyt sitten keskustellaan meidän suhteistamme strategisiin kumppaniin mukaan lukien Venäjä, koska Venäjä on yksi strateginen kumppanimme. Meidän täytyy löytää sellaisia osa-alueita, joissa meidän etujemme mukaista olisi tehdä yhteistyötä, mutta kehitysyhteistyö, sitä ei voida erottaa tästä. Sitten budjetti. No, valvonta on täysin välttämätöntä ja vihreän kirjan keskustelun mukaisesti tiukempia ehtoja, mm, suurempaa valvontaa, arviointeja. On aivan selvää, että näin ei aikaisemmin ole tehty. Tässä on kysymys luottamuksesta tiettyjä maita kohtaan koska tietenkin näitä asioita voitaisiin hoitaa kansalaisjärjestökin kanssa, mutta jos hoidetaan asioita suoraan hallituksen kanssa, niin se on tehokkaampi tapa ja minun mielestäni meidän täytyy ottaa nämä poliittiset asiat huomioon, kun välineitä käytetään. Tämä ei ole mikään universaali väline. Sitä voidaan käyttää silloin, kun siitä saadaan äh, lisäarvoa ja takuita siitä, että me voimme äh, varmistaa sen, että sitä käytetään demokraattisissa maissa, jossa ihmisoikeuksista pidetään kiinni. Joku mainitsi Tunisian. No me olemme tukeneet kansaa mutta nyt olen joutunut mm, hyökkäyskannalle, puolustuskannalle, koska nyt voin sanoa, että olen valvonut rahavirtoja, mutta no, poliittisesti tällaisen puolustaminen on hankalaa ja se täytyy ottaa huomioon demokraattinen valvonta, no olen sen puolella, mutta sen täytyy olla sovussa sopimusten kanssa, eli täytyy vielä keskustella siitä, miten se asetetaan linjaan. En halua tässä nyt sen yksityiskohtaisemmin puhua tästä. Eurooppalainen lisäarvo, vihreä kirja, miksi se on siinä muodossa kuin se on. No, se, että löytyy paljonkin eurooppalaisten lisäarvoa, mutta kun me budjettituessa toimimme hallitusten kanssa, niin on tärkeää, että mukana on 27 hallitusta ja tämä on sellainen asia, jossa yhteisön lisäarvoa on saavutettavissa silloin kun on kysymys suuremmista investoinneista, kestävä energia, kysymys tai jos puhutaan esimerkiksi maataloudesta ja turvallisuuskysymyksistä. Tämä tarkoittaa sitä, että me voisimme strategisesti mennä sellaisille osa-alueille, joissa jäsenvaltioilla on näkyvyyttä. Jäsenvaltiot aina tarvitsevat enemmän näkyvyyttä kuin komissio ja tämäkin on tärkeää pitää mielessä. Esimerkiksi voitaisiin ottaa Haiti, mainitsin tämän jo täysistunnossa. No tiet ovat välttämättömiä Haitin infrastruktuurin kannalta, mutta näkyvyyden kannalta äh, teiden rakentaminen on huonoin mahdollinen asia, koska tulokset ovat näkyvissä vain vasta parin vuoden kuluttua, eli näkyvyys menee sen siljen tien. Olisi paljon parempi rakentaa nopeasti taloja, ne ovat paljon näkyvämpiä, mutta jonkun täytyy nämä tietkin hoitaa Eli tässä on ohjelmointia jäsenvaltioista ja jäsenvaltiot ehkä saavat tästä kakusta ne parhaat palat. Onko tämä sitten riittävää? Me tiedämme, että 0,7 prosenttia BKTL-stä kehitysapuun on tavoitteena ja tähän tarvittaisiin enemmänkin rahaa, mutta tässä ei ole kysymys ainoastaan veronmaksajien varoista, vaan meidän täytyy luoda jonkinlainen perusta, joka sitten houkuttelee investointeja näihin maihin. Ja investoinnit menevät vakaisiin, demokraattisiin maihin, jossa on kunnollinen oikeuslaitos ja sitten voidaan keskustella luototuksesta ja mahdollisuuksista äh, lähteä kartoittamattomille vesille. Ja näillä osa-alueilla me olemme toimineet hyvin vahvasti, koska jos tarkastelen Kiinaa ja Intiaa esimerkiksi, ne tukevat niitä yrityksiä, jotka tulevat äh, kehitysalalle kasvua tulee hankalissakin maissa, mutta meidän täytyy miettiä sitä, miten me saisimme yksityisen sektorin paremmin sijoittamaan näihin maihin, koska nämä investoinnit auttavat näitä maita parantamaan verohallintoa tai ihmisoikeustilannetta. Eli meillä on tarina kerrottavana, mutta tässä on kysymys enemmästä kuin puhtaasta matematiikasta. Jöran puhui vähentämisestä tai kasvattamisesta. No tällä haavaa sanoisin, että kaikki osa-alueet tarvitsevat varoja ja olisi väärin sanoa, että no, demokratia, kriisitilanteet, niiden määrä on lisääntynyt, tarve inhimilliselle, inhimilliselle avulle on lisääntynyt ja sitten viranomaiset kertovat, kuinka paljon rahaa tarvitaan. Eli me voimme kyllä löytää oikeutusta kaikenlaiselle kasvulle, mutta jonkinlainen kokonaistasapaino täytyy saavuttaa. Sitten Charlesin kysymys liittyen Intiaan ja yhteisohjelmointiin. Me olemme työstämässä tätä kumppanimaiden kanssa. Ja kokonais, yleisesti ottaen tilanne on parantunut. Eilen esimerkiksi olin lentokoneessa brittiministerin kanssa ja hän oli juuri vierainnut, vierailut Somalia ja hän sanoi, että minä en mene sinne, koska sinä toimitkin jo siellä. Eli tätä tapahtuu jo kentällä. EU on paljon vahvempi kuin miltä ulkopuolelle sen silmin tarkasteltuna näyttäisi. EU tekee paljon hyvää, mutta jäsenvaltiot selvästi ottavat huomioon sen, mitä me jo teemme. Ja yleisesti ottaen jäsenvaltiot ovat tyytyväisiä näin. Niiden täytyy toimia vähemmällä sektorilla. Sitten Riikan kysymys innovoivat energiat. Minun mielestäni sen tulisi olla prioriteetti, koska kasvua ei saada aikaan ilman energiaa. Jos me tarkastelemme EU-maita, niin perusliikkuma käyttövoima oli energia. No, myöhemmin sitten yksityistettiin ja nyt tämä kuuluu yksityiselle sektorille, mutta kunnollinen tuki puhtaan energian projekteille eh, kehitysmaissa. No, saattaa käydä niin, että sademetsiä siellä hakataan tai sitten lähdetään hiilivoiman suuntaan. Meidän täytyy todellakin tukea näitä maita ja nämä maat ovat valmiita kulkemaan koska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 puhtaampaa energiaa. No sitten budjettikuru Böge, tämä elintarvikeapu, toimitan nämä tiedot teille. On hyviä ja huonoja uutisia. Hyviä, hyvät uutiset ovat se, että tätä sovellettiin kriisin kautta ja tämä antoi maille mahdollisuuden selviytyä kriisistä. Huono uutinen on se, että me pyrimme jakamaan tämän näiden maiden mukaan ja osoitimme myöskin rahaa eri toimielinten kautta. Ei ole mitään yleispätevää strategiaa. Me vain halusimme helpottaa tätä elintarvikekriisin vaikutuksia. Ja nyt puhutaan turvallisuudesta pitkän aikavälin strategiana ja elintarvikevälineistä ja että sitä tulisi jatkaa. Eli ehkä tulemme toimimaan emme niin monella alueella, me emme ehkä meidän ei tulisi ehkä toimia kaikkialla ja samaan aikaan sitten toimia korkealaatuisesti. Tämä on mahdotonta. Minun mielestäni on tärkeä ja parlamentti ja neuvosto on tärkeä, niiden mielestä on tärkeää, että keskitytään, koska silloin voidaan erikoistua ja silloin myöskin hallintokustannukset laskevat koska 50 prosenttia projekteista niihin suoritetaan tilintarkastus. Me toimimme niin monella alueella, että me emme voi toimia kaikkialla. Eli ulkopolitiikassa meidän täytyy määritellä strategia ja sanoisin, että että kehitysavussa me olemme jo oikealla tiellä. Strategisten kumppanien kanssa me menemme eteenpäin, me eh, hahmottelemme näitä asioita yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja jäsenvaltioilla on joskus hyvin erityiset näkökulmat kumppaneihin liittyen, mutta me tarvitsemme EU-perusteista strategiaa ja tämä tarkoittaa sitä, että EUn jäsenvaltiot ovat siitä samaa mieltä ja että sitten nämä edunsaajavaatijat valtiot lähtevät mukaan, mutta me olemme kulkemassa tähän suuntaan. Ja jos tarkastellaan sitä, mitä vuoden aikana on tapahtunut, niin muutos on ollut aika huimaa. Rouva puheenjohtaja, olen hyvin kiitollinen tästä mahdollisuudesta puhua. Me olemme kirjanneet kaikki tehdyt ehdotukset ja tämä on vasta keskustelun alkuvaihe. Tämä ei ole keskustelun loppuvaihe. Huomenna tästä keskustellaan kollegiossa komission jäsenten kesken ja tulen kertomaan myöskin tämän päivän keskustelussa tuolloin. Ja, erstmal, äh... Niin, Ensinnäkin oikein paljon kiitoksia komission jäsen, ette kyenneet vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. James Ellisin kysymykseen ei ehkä vastattu täydentävästi, mutta kyllähän sitten näihin joihinkin asioihin voi saada myöskin kirjallisen vastauksen. Kysymyksiä esitettiin paljon, te vastasitte niihin. Huomasitte varmasti myöskin, että täällä oli hyvin laajaa, tai saitte hyvin laajaa tukea. Jäsenvaltiot mm, mainostavat politiikkaanne enemmän kuin unionia. Tästä syystä olette myöskin näkyvämpiä monissa kohdin, mutta se mitä myöskin totesitte oli se, että EU-toimet ovat korvanneet jäsenvaltioiden toimet ja nyt kun sitten haluatte vastata kirjallisesti meille näihin kysymyksiin, niin voisitteko ehkä lähettää meille myöskin luettelon näistä kyseisistä toimenpiteistä? Se olisi meille hyvin tärkeää ja, se, ja hyödyksi. Ei nyt välttämättä kesäkuuhun mennessä, vaan sitten kun seuraan kerran jäsenvaltioiden kanssa puhumme budjettimme volyymistä, koska tämähän on hyvin tärkeää tietoa meille. Nyt meillä on vielä Salvador Garrigan yhteenveto tässä edessämme ja tämän nyt voimme vielä tehdä ennen kuin kokous päättyy. Sí, muy agradecer. Niin ihan lyhyesti vain puheenjohtaja. Haluaisin tehdä pienen yhteenvedon niistä ehdotuksista, joita Piivaus meille esitti. Tässä valiokunnassa vallinnee konsensus siitä, että ulkosuhteet ovat erityislaatuisia luonteeltaan, erityisesti uuden kriisin valossa, joka on tuonut uutta ongelmaa olemassa oleviin ongelmiin, nimittäin siihen, että että ulkosuhteita on kroonisesti alirahoitettu ja maksusitoumukset eivät vastaa niitä sitoumuksia, joita olemme tehneet. Nämä sitoumukset eivät ole laskussa, siis ne ovat nousussa, erityisesti kun katsotaan Välimeren toisella puolella olevia kriisejä, niin täytyy pitää huoli siitä, että meillä on riittävästi rahoitusmuotoja, joten ulko, suhteet ovat erityisluonteinen politiikan ala. Tarvitaan rahoitusta, tarvitaan demokraattista valvontaa. Kehitysasioista vastaava komissaari Berman antoi meille jo muutamia lukuja siitä, kuinka kehitysvaroja on laittomasti käytetty. Tämä on seikka, johon kaikkien jäsenvaltioiden täytyy kiinnittää huomiota – mitä tulee 2020 strategiaan? Me olemme tarkastelleet sitä, miten voimme yhdistää toisaalta ilmastonmuutoksen torjumisen toisaalta energiatavoitteet. Kuitenkin näiden, siis EU 2020 strategian ja ulkosuhteiden välillä on aika hataralinkki. linkki me tarvitsemme tällaisen eriytetyn äh, lähestymistavan ulkopolitiikkaan. Ja aivan kuten kollegani Ashworth sanoi aivan selkeästi, hän sanoi, että budjetin määrät, ne määrärahat saattavat olla riittäviä, mutta usein näitä tasoja on kuitenkin vaikea perustella on tärkeää varmistaa se, että myös näkyvyys paranee. On useita sellaisia alueita, joiden osalta olemme menettämässä näkyvyyttämme, ja Euroopan unionin lähestymistapaa täytyy nyt kyllä syynätä mikroskoopilla, jos haluaa ymmärtää, että minkälaista lisäarvoa näistä ulkosuhteiden ö, politiikoista oikein koituukaan. Tarvitaan enemmän eurooppalaista lisäarvoa siis kaikilla alueilla, koska ja täytyy muistaa, että lisäarvo ei tule ainoastaan ulkoasiain alalla tehdyistä erilaisista toimista, vaan myös siitä, mitä kotipuolessa tehdään sisäpolitiikan alalla viittaan maahanmuuttokysymyksiin ja esimerkiksi eteläisen Euroopan taloudellisen toiminnan tuottoon, tuloihin. Nämähän ovat unionin tai yhteisön sisäpolitiikkaa, mutta niillä on ulkopoliittinen ulottuvuus. Mitä tulee kehitysrahastoon ja siihen, miten se mallaa budjettimme kanssa, No, me toivomme, että se ajatus, että EDF olisi aikanaan osa budjettia, se sisällytettäisiin budjettiin, niin tätä ajatusta tultaisiin pikkuhiljaa kannattamaan. Sillä varmasti tulee olemaan vaikutuksia ulkosuhdebudjetin kato, katon korkeuteen. Ai niin, tästä lisäarviosta vielä sen verran, että unohdin nimittäin mainita tämän. Britannia yhdistynyt kuningaskunta on todennut, että se aikoo vetäytyä yhdestä hankkeesta pois, koska EU on jo siinä niin kovasti läsnä, joten Britannia on oman osallistumisensa perunut tietystä hankkeesta, koska EU toteuttaa tätä hanketta jo. Ja nyt näyttää siltä, että jotkut jäsenvaltiot jopa delegoivat omaa vastuutaan EUlle jos näin aikoo jatkossakin tapahtua, niin täytyy pitää huoli siitä, että EU-politiikan tekijöillä on oikeat resurssit hallussaan, niin että yhteisen tasolla voimme luoda enemmän tehokkuutta. On tärkeää ymmärtää se, että yksi projekti Euroopan tasolla voi olla arvokkaampi kuin 27 erillistä kehityshanketta. Ei tietenkään jäsenvaltioiden panosta voida tällä tavalla noin vain karsia. Komissio mainitsi tärkeän seikan, joka liittyy nimenomaan tähän, tämän SURE-valiokunnan toimintaan ja sen lausuntoon rahoitusnäkymistä. Hän sanoi, että jatkossa tarvitsemme monivuotisen lähestymistavan. Kyllä, otamme vaarin tästä ehdotuksesta. Tulemme käsittelemään tätä asiaa valiokunnassamme. Olen aivan varma siitä, että tämän ehdotuksen myötä voimme varmistaa parempaa politiikkojen koordinaatiota, nimenomaan niiden politiikkojen, jotka liittyvät ulkosuhteisiin, samoin kuin sisäasioihin liittyviin politiikkoihin, koska meidän täytyy pistää piste tälle fragmentoituneisuudelle, tilkkutäkkimäisyydelle. Täytyy saada aikaan johdonmukaisuutta. Kysymyspä kuuluukin, tulisiko ulkopolitiikkojen olla osa niitä sisäpolitiikkoja, joita toteutamme sisäisellä tasolla, vai pitäisikö ne edelleenkin säilyttää ulkosuhdepolitiikkoina? Meillähän on tämä ICI plus teollistuneiden maiden instrumentti, ja se sisällytetään kehityspolitiikkaan tulevaisuudessa, kun keskus, olemme tekemisissä kolmansien maiden kanssa, erityisesti kehittyvien maiden kanssa. Jotkut kollegat ovat todenneet, että meidän ehkä pitäisi hiukan muuttaa toimintaamme niiden kehittyvien maiden suhteen, joiden kasvu taso on korkeampi kuin itse Euroopan unionin. Ja jos Euroopan unioni ei voi, jos, etenkin jos Euroopan unioni ei voi saavuttaa kaikkia kehitystavoitteita. Niin kiitos. Puheenjohtaja ilman mikrofonia. Hier, wieder. Hier, ne? Ja. ja.